Liebe Kollegin... Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, aloitan tämän päiväisen istuntomme. Esityslista teillä on. Se voidaan hyväksyä, jos kukaan ei sitä vastusta. Ei näytä vastustavan. Puheenjohtajan ilmoituksiakaan ei ole. Sitten voimme mennä esityslistan kohtaan kolme monivuotisen rahoituskehyksen 2014-2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelu, parlamentin huomautukset komission ehdotusta odottaessa, esittelijä Marian Jean Marinescu, ja hänelle nyt annan puheenvuoron. Kiitos. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä, me olemme saaneet ihan tarpeeksi tarkistuksia. Olen tehnyt kompromisseja, olen keskustellut muiden poliittisten ryhmien kanssa ja tällä hetkellä ei taida olla mitään suurempia ongelmia. Keskustelimme niiden määrärahojen takaisin perimisestä, jotka oli siirretty esiriin. Tarkoitan näitä määrärahoja, jotka oli tarkoitettu verkkojen Euroopan välineeseen. Ja mahdollista budjettikorjauksesta pyydämme lisämäärärahoja mm, tätä Connecting Facilityä varten, koska meillä on hyvin paljon hankkeita, jotka on jo esitelty, on ollut jo kilpailuja ja sitten pyydämme myös määrärahoja Galileoa varten, koska tämä on erittäin tärkeä avaruusalan ohjelma, tärkeä liikenteelle. Pyydämme koordinointia Tonava aluetta varten ja muita makroalueita varten Itämeren aluetta ja Mustanmeren aluetta. Siellä on synergiaetuja. Pyydämme, että kun rahoituskehystä tarkistetaan, huom- ylijäämät ja käyttämättömät varat siirretään yhdeltä vuodelta toiselle niin, että vuoden 2013 budjetti, mitä tulee maksuihin, niin maksumäärärahat käytettäisiin sataprosenttisesti. Tässä olivat nämä tärkeimmät kysymykset. Tietenkin mainitsemme myös matkailun ja haluaisin kiittää muiden poliittisten ryhmien varjoesittelijöitä heidän antamastaan tuesta ja erittäin hyvästä yhteistyöstä. Kiitoksia. Danke sehr. Paljon kiitoksia. Sitten äh, varjoesittelijät. Ensinnäkin äh, täällä olisi Jörg Pirinski, mutta hän ei ole paikalla. Sitten Tomasik. Hänkään ei ole paikalla. Dominique Riquet. Merci, monsieur le président. Bah, si personne n'est là, comme ça, ça... Kiitos puheenjohtaja. Nyt täällä ei tarvitse ollakaan ketään paikalla, joten meillä on enemmän aikaa. Aivan aluksi haluaisin Mariannia kiittää hänen hienosta työstään erityisesti erittäin hyvästä yhteistyöstä, jota meillä on ollut kaikkien varjoesittelijöiden kesken. Todellakin olemme nyt päässeet äh, tilanteeseen, jossa meillä on 13 kompromissia, ja niillä on laaja tuki takanaan. Uskon, että tämä teksti saa siis hyvin laajan tuen kokonaisuudessaan. Muutama huomio aluksi liittyen siihen, kuinka vaikeaa oli seitsemän vuoden monivuotoinen rahoituskehys saada aikaan, kun hänen tuskin seuraavan kuukaudenkaan asioita pystymme hallinnoimaan. Ja nyt me olemme aivan mahdottomissa tilanteissa välillä. Meillä on vuotuinen talousarvio, työ, vaikeaa ja tämä monivuotinen rahoituskehys on hyvin vaikeaksi osoittautunut, se on hyvin rajoittava ja se on myöskin vähentänyt talousarviota. Ja huomaamme selkeästi, että kun meillä on monia kriisejä peräkkäin, meidän on vaikea niihin puuttua. Tämä uudelleen arviointitilanne ei ole sellainen, että parlamentti yksinkertaisesti vain tekisi väliaikakatsauksen puitteistoon, vaan pyrkii operatiivisemmin pohtimaan asioita. Vaikuttaa siltä, että melkoisen huonosti näitä kysymyksiä on käsitelty, vaikka meidän pitäisi ennen kaikkea kasvuun puuttua Euroopassa. Kasvu Euroopassa on hyvä, hyvin heikkoa. Meidän pitää eh, taloudellisen, taloudellista toimeliaisuutta, pohtia, suoraa kasvua ja myöskin kansalaisten tilannetta. Ja tässä tilanteessa esimerkiksi infrastruktuuriinvestoinnit ovat kipeästi tarpeen. Marian esittelijänä on alleviivannut sitä, kuinka vaikeaa oli, kun verkkojen Eurooppa-välineestä vietiin varoja ja siirrettiin niitä Junckerin strategisten investointien rahastoon. Ja kuitenkin kaksi ensimmäistä hakemusta, rahoitushakemusta on lähestulkoon jo kuluttanut tämän hyvin aikoinaan tärkeän välineen rahoituksen, kuten olemme nähneet. Tämä on tärkeää, sillä komissiohan on meille kertonut, minkä tyyppisiä äm, hankkeita esirahastosta on liikenteen alalla rahoitettu, ja meidän pitää olla hyvin tarkkoja siinä, ovatko nämä mm, investointirahastosta tai äm, esirahaston rakenteista rahoitetut hankkeet sellaisia, että ne tuottavat todellista eurooppalaista lisäarvoa ja kattavatko nyt esimerkiksi ne tarpeet, joihin meidän valiokuntamme on kiinnittänyt huomiota? Mitä lisäarvoa ne siis tuovat? Huomaamme, että tällainen rahoitusväline, joka on järjestelmän ulkopuolinen, ei meitä tyydytä, ja se, että verkkojen Euroopan välineestä on siirretty varoja tuohon toiseen rahastoon, on vaikuttanut moniin projekteihin kielteisesti. Huomaamme, että tukien osalta kassat ovat tyhjinä monissa hankkeissa. Ja monet suuret eurooppalaiset liikennealan infrastruktuurihankkeet toimivat ilman, että saisivat tällaista rahoitusvipuvoimaa tuekseen. On hyvin siis tärkeää kiinnittää huomio tähän seikkaan komission lausunnoissakin, kuten Marian on todennut. Ja meidän pitää todeta, että tietyllä tavalla ähm, Euroopan unioni on saanut turismin alalla toimivaltaan, mutta ei ole kovinkaan saanut vielä paljon aikaiseksi. Sitten lopuksi toteaisin, että monivuotinen rahoituskehitys ei lainkaan ollut Euroopan unionin juoksevien toimien hallintaan soveltuva. Tilanne on sellainen, että olemme jäykän suunnittelujärjestelmän vankeina. Tämä muistuttaa hiukan Neuvostoliittoa, että kuuluisia viisivuotissuunnitelmia tiedämme, että oli aivan mahdotonta käyttää niitä hyödyksi todellisuudessa. Ja tässä olen sitä mieltä, että monivuotoisen rahoituskehyksen puoliväliarviointi tarkistus on hetki, jona meidän pitäisi pohtia omien varojen kysymystä monivuotoisen rahoituskehyksen koko suuruutta ja talousarviota, sillä tällä hetkellä talousarvio ei tyydytä ei Euroopan parlamenttia eikä eurooppalaisia eikä myöskään tätä valiokuntaa lainkaan tätä tarpeitamme. Tässä Marian niin laatima teksti hyvin vastaa todellisuutta ja varmasti nauttii suurta kannatusta täällä valiokunnassa. Danke sehr. Die nächste ist Kiitoksia Merja Kyllönen. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää raportööri Marineskoa erinomaisesta pohjapaperista. Taisimme olla Tranissa varjoraportöörien kesken tässä asiassa huomattavan yksimielisiä. Itse haluan nostaa esille vain kolme asiaa. Ensinnäkin maailmassa, jossa edelleen 10 miljoonaa dollaria käytetään jokainen minuutti fossiilisten polttoaineiden tukemiseen, on EUn pidettävä huolta siitä, että meidän yhteisiä rahojamme suunnataan myös kestävän kehityksen tukemiseen. Ympäristökriteerien täytyy, täytyy käyttökohteiden osalta täyttyä ja rahoituksen tähdätä liikennesektorin hiilidioksidipäästöjen ja muiden ympäristövaikutusten vähentämiseen. Toinen huomioni liittyy samaan asiaan. Haluan korostaa rahoituksen käyttökohteiden läpinäkyvyyttä, sidosryhmien kuulemista prosesseissa ja tarkkaa taloushallintaa. Tarkastustoiminnassa ei liikennesektorikaan ole saanut kovin puhtaita papereita kun aina valittelemme rahoituksen vähyyttä, niin on hyvä muistaa myös se, että rahoitusta on mennyt kohteisiin, sellaisiin satamiin, jonne ei saavu yhtään laivaa, tai sellaisiin lentokenttiin, josta ei lähde yhtään ainutta lentoa. Se ei liene tarkoituksen mukaista. Kolmas asia on tarve rahoituksen suuntaamisessa reagoida myös ajan henkeen ja liikennesektorin kypsymiseen, aikuistumiseen. Liikennepolitiikka on ollut kovin infrastruktuurikeskeistä ja pelkkä infra ei kuitenkaan yksi riitä. Pelkät tiet tai rautatiet eivät tee ketään vielä onnelliseksi. Kun me poliitikot puhumme olemassa olevan kapasiteetin tehokkaammasta käytöstä ja älykkäästä liikennejärjestelmästä – silloin rahoitusta tulisi kyetä myös suuntaamaan sinne uusiin liikennepalveluihin, jotka perustuvat ajoneuvojen ja inframme tehokkaampaan ja fiksumpaan käyttöön. Tässä on kyse isosta muutoksesta ja siihen toivonkin apuanne ja erityistä tukea muutosesitykselle 62. Kiitos. Danke sehr. Jetzt Karima Kiitoksia Karima Delli. Merci monsieur le... Eh, kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia esittelijälle tästä työstä. Ehm, vihreiden puolesta me olemme esittäneet tiettyjä tarkistuksia. Erät niistä otettiin mukaan, erityisesti tarkistuksemme, joka pyrkii par- parantamaan jo olemassa olevia rakenteita. Olemme saaneet aikaan tyydyttävän kompromissin ja myöskin makroalueellinen rajat ylittävä yhteistyö on nyt oikein hyvin muotoiltu. Mutta monissa asioita, osioissa on kuitenkin vielä huomioittavaa, erityisesti seuraavissa. Mielestäni pistää silmään melkoisesti projekteissa se, että niissä ei ole pohdittu Pariisin COP21 kokouksen tuloksia. Me olemme nyt tekemässä puolivälin tarkistusta monivuotoisen rahoituskehykseen, mutta tämähän ei ole kovinkaan syklistä työtä. Junckerin komissio on suuren poliittisen, ei ole tätä suurta poliittista muutosta käynnistänyt, vaan Pariisin sopimus – ja jos tästä tekstistä nyt puuttuu jotakin, mitä meidän valiokuntamme pitäisi muistaa joka kerta, kun se tätä tekstiä ja vastaavia tekstejä talousarvion suhteen pohtii, on se, että tämä 2014-2020 kausi on jotakin, mihin Pariisin sopimus vaikuttaa suuresti ja jäsenmaiden pitää ryhtyä nyt soveltamaan Pariisin sopimusta. Tämän pitäisi myöskin heijastua talousarviotyössä niin, että me otamme COP21-sopimuksen vaikutukset mukaan ja esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen vähentämisen ja että toimimme niin, että todellakin nämä päämäärät saavutamme. Me olemme näihin asioihin liittyviä tarkistuksia esittäneet ja toivottavasti valiokunta ne ottaa huomioon. Toinen seikka, jonka halusin sanoa, liittyy näihin suuriin hankkeisiin. Minä pahoittelen todellakin sitä, että tätä Lionin torin tunneliyhteyttä koskevaa tarkistustamme esittelijä ei ottanut mukaan. Me olemme jatkuvasti puhuneet verkkojen Eurooppa-välineestä ja siitä, että rahoitusta siinä ei juurikaan enää ole, eikä tämänkaltaiselle hankkeelle ole enää tilaa verkkojen Euroopassa. Tämän vuoksi, kun puhumme suurista hankkeista, meillä on lähestulkoon perustuvaluontoinen ongelma tällä hetkellä. Ne on ovat hyvin huonosti suhtautettuja ja niissä ei ole otettu huomioon luonnon varojen käyttöä. Ja tämän vuoksi me joudumme tilanteeseen, jossa hankkeet kutustuvat paljon pienemmiksi, vaikka me tarvitsisimme kestäviä hankkeita multimodaalisuutta ja tämän vuoksi me haluaisimme varmistaa sen, että lähetämme komissiolle todellakin oikean viestin. Toteamme, että komission pitää kiinnittää enemmän huomiota olemassa olevan infrastruktuurin parantamiseen. Sitten minulla on myöskin kysymys avoimuuteen liittyen. Sanon tämän vielä uudelleen. Emme voi hyväksyä, eikä tämä ole hyödyllistäkään toimia niin, että Lionin torinon yhteyden kaltaisessa hankkeessa ei toimita avoimesti, sillä väestö ei hyväksy tällaisia hankkeita, niillä on katastrofaaliset seuraukset ympäristöön, eikä meillä ole rahaakaan. Siis rahaa ei ole, se on pakko todeta. Avoimuutta ei ole ollut. Monet poliittiset ryhmät ovat tuoneet saman asian esiin, jotta siis saamme vahvan viestin nyt asiasta komissiolle lähetettyä. Ja tähän muuhun liittyen voin kuitenkin vain kiittää esittelijä Marineskun hyvää työtä. Danke sehr. Der nächste ist jetzt Georgi Pirinski. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi Georgi Pirinski. Thank you, Chairman, and uh, may... <clears throat> Kiitos puheenjohtaja. Pahoittelen, etten ehtinyt ihan kokouksen alkuun. Joka tapauksessa haluaisin yhtyä niihin, jotka ovat nostaneet hattua Jyran Marineskun työlle. Ja nämä tämä eh, työasiakirja on oikein hyvä pohja meidän valiokuntamme, pohjavaliokuntamme työlle ja kannattaakin todellakin pyrkiä sitten näitä, tätä monivuotisten rahoituskehyksen tarkastelua tehokkaasti jatkaa ja siihen panostaa. Nyt on äh, hierottu 11 äh, kompromissia äh, ja monet poliittiset ryhmät niitä tukevat ja näiden kompromissien kautta on saatu ikään kuin terästettyä näitä alkuperäisiä ehdotuksia. Paria haluaisin tässä vielä painottaa. Ehm, ehm, jotka herra Marinoskin tässä esityksensä aluksi ymmärtääkseni esille, esille nosti. Tässä on tietenkin meille aihetta, perusteita, perustel, perusteltuja aiheita perä, periä takai, takaisin näitä tiettyjä varoja, jotka olemme jo korvamerkinneet, mutta että me olemme saaneet sitten ihan ylimääräistäkin rahaa takaisin sen kautta, että näitä poliitikkojen painopisteitä sitten tarkistellaan uudestaan. Makroalueelliset, makrotalouden ja makroaluetalouden monet seikat ovat sellaisia, joihin meidän kannattaa erityisesti kiinnittää huomiotamme, koska, koska nämä, tämä näyttäisi olevan samalla linja kuin muutamissa kompromisseissakin. Eli että tällaisen alueellisen, että alueellinen ja sektoraalinen kohesio tehostuu, missä tietysti sitten matkailulla ja liikenteellä on, on hyvinkin ratkaiseva merkittävä rooli näyteltävänä. Ja sitä paitsi tämä hän kytkeytyy kaikin tavoin siihen, millä tavalla voimme sitten yleiseurooppalaista projektia vahvistaa tässä nyt tämän enempää tärvää valiokunnan kallisarvoista aikaa. Meillä on erinomaisen hyvä, hyvä pohja. Voimme tätä varmastikin tukea loppuun asti. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Ja nyt komissiosta herra Stefan Waki. Thank you, Chairman, for giving me... Kiitoksia puheenjohtaja, että sain puheenvuoron. Minä aion tällä äh, äh, tässä nyt keskittyä muutamiin oikeudellisiin kysymyksiin liittyen tähän verkkojen Eurooppa-välineeseen. Täällä on muutamia ehdotuksia, jotka haluavat rohkaista komissiota tekemään äh, tiettyjä asioita. Ähm, eli 31. joulukuuta 2016 määrärahat, ei ole käytetty, voidaan käyttää uutta tavoitetta varten kunnioittamatta kansallisia äh, määriä, joita 2015-2016 äh, komission täytyy noudattaa. Ellei komissio tee ehdotusta ja me palaamme äh, yhteispäätösmenettelyyn näiden määräysten muuttamiseksi, ei ole mahdollista, että komissio käyttäisi nämä määrärahat jäsenvaltioiden ulkopuolelle. Tämä ei ole mahdollista, koska tämä on tarkoitettu kohesiovaltioille. Ja toiseksi ei ole mahdollista myöskään pidentää tätä äh, kansallista määräaikaa äh, koska se on asetuksessa määritelty, eikä myöskään ole mahdollista priorisoida tätä äh, millään sellaisella tavalla, joka olisi toisenlainen kuin verkkojen Euroopan välien eh, priorisointi, erityisesti kohesiomaita varten. Eh, on tärkeää toistaa nämä elementit, koska muuten komissio ei voisi eh, tätä asiaa seurata. Toinen asia on tärkeä ovat ne tarkistukset, jotka liittyvät tavanomaisiin hankkeiden hallintaan ensimmäisessä ja toisessa vaiheessa, joita nyt arvioidaan ja pian tulen kertomaan toisen vaiheen tuloksista, on ihan normaali käytänne tässä use it or use it periaatteen mukaisesti. Me tarkkailemme hyvin tarkkaan sitä, eh, miten nämä hankkeet pannaan täytäntöön ja kun tulemme siihen, tai jos tulemme siihen eh, tulokseen, että nämä hankkeet lykkäytyvät eh, huomattavasti tai ne perutaan täysin, niin silloin on täysin normaalia, että määrä rahoja leikataan tai ne, niiden maksu keskeytetään ja ne eh, siirretään jälleen uusia eh, hanketarjouksia varten. Äh, mutta komission jäsen tulee selittämään tämän asian tarkemmin. Joka tapauksessa äh, meidän järjestelmässämme on jo sisäänrakennettua joustavuutta huolimatta siitä tosiseikasta, että monet verkkojen Euroopan välineen määrärahat on nyt sidottu hankkeisiin tai ovat menossa hankkeeseen. Meillä on kuitenkin tämä joustavuus, joka tulee tästä use it or lose it periaatteesta. Kiitoksia. Paljon kiitoksia sitten vielä esittelijä Marian Jean Marinescu. Thank you, uh, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää jälleen kerran kollegojani näistä kaunista sanoista. Ja minä olin ehdottanut tarkistuksiin muutoksia niin, että me nimenomaisia hankkeita nimeäisi. Mielestäni me emme näin voi tehdä. Ja monivuotisessa rahoituskehyksessä nimenomaisesti tätä puolivälin äh, arviointia, väliarviointia pyydetään, joten se ei liity nyt COP21 sopimukseen, mutta onhan totta, että tämän konferenssin mm, sopimus on hyvin tärkeä seikka tekstiäkin ajatellen. Ja jos ajattelemme kompromisseja, on luonnollista, että kompromissit eivät voi kaikkea muuttaa muuttaa asetuksessa. Tiedämme tämän, mutta me olemme pyytäneet muutosta. Tämä puolivälin tarkistus koskee myöskin perusasetusta ja näemme sitten, onko näin. Me verkkojen Euroopan osalta pyydämme lisää rahoitusta ja pyydämme, että lykättäisiin takarajaa rahoituksen käytölle vuodesta 2016 vuoteen 2017. Ja luonnollisesti pyydämme, että nämä varat käytetään rajat ylittäviin hankkeisiin, jotka ovat jo mukana verkkojen Euroopan liitteissä. On siis hyvin selvää, että me tiedämme, mistä puhumme tämän tekstin osalta. Paljon kiitoksia. Ja, vielen dank. Damit hätten wir den ersten Tag. Paljon kiitoksia. Tässä tuli käsiteltyä ensimmäinen kohta esityslistalla. Äänestyksen, äänestys on poikkeuksellisesti huomenna iltapäivällä. Yleensä meillä ne on tiistai aamupäivänä, mutta nyt poikkeuksellisesti ne ovat huomenna iltapäivällä kello 16.30. Silloin äänestämme tästä mietinnöstä, koska komission ja sen ei voi tulla aikaisemmin, vaan vasta kello 16. Se on seuraava kohta esityslistalla. Keskeyttäisimme nyt istunnon ja jatkamme sitten kello 16.

So, nach unserer kurzen Unterbrechung. No niin, tämän lyhyen tauon jälkeen voimme jatkaa kokoustamme. Ja tässä on nyt keskus, kyse jäsenelystä vuoropuhelusta komission jäsenen Violeta Bulsin kanssa, komission työohjelmasta sekä Euroopan strategisten investointien rahaston ja verkkojen Euroopan välinen laajakaista investointirahaston liikennehankkeiden esittely. Toivotan tervetulleeksi komission jäsen Violeta Bultsin. Tämä tässä on kyse jäsennelty vuoropuhelu ja tarkoituksena on tarkastella komission työohjelmaa 2016 ja valmistella työohjelmaa vuoden 2017. Taustalla on tietenkin myös viime vuoden COP21-päätös ja tarkoituksena esitellä liikennehankkeita, joita tuetaan Esiristä ja Verkkojen Eurooppa-hankkeesta. Violeta Bult, teillä on puheenvuoro. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Kiitoksia Michael ja kiitokset äh, parlamentin kollegoille siitä, että annatte minulle mahdollisuuden puhua teille tästä hyvin tärkeästä aiheesta tänään. Se on myöskin hyvin tärkeää erityisesti tulevina viikkoina. Olen täällä, kuten Michael sanoi, jo puhumassa teille verkkojen Eurooppa-välineestä, puheenjohtaja Junckerin investointirahastosta, strategisten investointien rahastosta ja erityisesti pilarista, joka koskee esiriä eli investointeja itseään ja myöskin Horisontti 2020 välinettä liikennealan suhteen. Lyhyesti voisin tehdä aluksi on siitä, mistä puhumme, kun puhumme näistä investointivälineistä. Haluaisin varmistaa, että nyt meidän visiomme on hyvin selvä. Olemme hyvin selkeästi keskittyneet tiettyihin asioihin. Olemme keskittyneet tällä hetkellä siihen, että sisämarkkinat ovat kehiössä, keskiössä. Pyrimme poistamaan esteitä yhtenäisen eurooppalaisen liikennealueen tieltä niin, että se toimisi sisämarkkinoiden eteen. Ja globaalisti me keskitymme yhteyksiin ja siihen, että voisimme helpottaa Euroopan unionin roolia. Globaalina johtajana se on komission yksi tärkeimpiä päämääriä kymmenen tärkeimmän Euroopan unionin tavoitteen listalla tällä hetkellä. Luonnollisesti nämä asiat voidaan hiili taloutta vähentämällä, digitalisointia lisäämällä, eh, ihmisiin keskittyviä ratkaisuja lisäämällä ja globalisaation keskittymällä investointeja ja innovointia tukemalla toteuttaa. Nämä ovat hyvin selkeitä asioita. Kaikissa toimissamme pohdimme, keskitymmekö me näihin aihe, ai, avaintavoitteisiin ja strategioihin, joita me haluamme siis eh, tavoitella. Me keskitymme tänään luonnollisesti investointeihin. Investoinnit ovat yksi kaikkein suurimpia liikevoiman lähteitä. Me puhumme tulevina viikkoina myöskin digitalisoinnista ja muista taloutta ajavista seikoista. Miksi siis investoida? Investoinnit ovat äärimmäisen tärkeitä taloudelle. Ellemme investoi, emme voi kehittyä ja ellemme kehity, emme voi kilpailla kestävällä tasolla kansainvälisesti. Me tarvitsemme hyvät yhteydet, puhtaat, kestävät liikenneverkostot, jotka palvelevat kansalaisia ja yrittäjiä. Meillä on siis kaksinkertainen lähestymistapa kansalaiset ja yritykset, molemmat mukana. Ja tämä on minulle kaikkein tärkeimpiä seikkoja. Meidän täytyy pysyä kilpailukykyisinä hyvin kansainvälisestikin, varmistaa se, että johtava roolimme säilyy liikennealalla. Jotta voisimme tämän saavuttaa, kaksi seikkaa ovat erittäin tärkeitä. Toisaalta tarvitsemme tutkimusta ja innovointia. Luonnollisesti tämä luo jatkuvasti uusia välineitä, uusia teknisiä tapoja, uusia palveluinnovointeja innovaatioita ja muita innovaatioita. Ja luonnollisesti tämän lisäksi me tarvitsemme investointeja. Haluaisin tässä korostaa sitä, että on hyvin tärkeää jatkossa yhdistää julkista ja yksityistä rahoitusta. Keskityn tulevassa osiossa tähän. Voimme tarkistella ensin sitä, mitä olemme tehneet liikenne- ja kuljetusalalla, mitkä ovat olemassa olevat mekanismit. Keskityn näihin ja sitten puhun kolmesta niistä enemmän. Verkkojen Eurooppa on ydinväline. Se on hyvin tunnettu, kuten TEN T-verkosto. Tämän lisäksi rakennerahastot, joiden myötä keskitymme aluekehitykseen. Ja tämän lisäksi ESIR-rahasto voin kertoa esimerkkejä siitä, kuinka tärkeä väline ja kuinka tärkeä lisärahoitus lähde esiin on ollut liikennealalla. Tämän lisäksi meillä on suoraa rahoitusta. Jäsenmailla on omia riippumattomia rahoitusvälineitä, kuten myöskin muilla rahoitusalan toimijoilla. Paljon on siis jo tehty, mutta haluaisin keskittyä nyt niihin seikkoihin, joissa komissio toimii suoraan ja joihin olemme sitoutuneet kaikkiin eniten teollisuuteen liittyen. Voisimme aloittaa aluksi Jyrköön Euroopasta. TNT on hyvin tunnettu ja hyväksytty väline ja me yhä teemme ponnistuksia, jotta saisimme aikaan se, mikä olemme luvanneet vuoteen 2030 mennessä näihin ydinverkkoihin ja ydinyhteyksiin liittyen. Meillä on 7 miljardia investointitarvetta, yli 7 miljardia tarvetta, joka on jo tunnistettu. Tämä on valtava tarve ja tällä kaudella voisin kertoa, että meillä on kaikkein suurin budjetti liikennealla suurempi kuin koskaan ennen 24 miljardia me tarvitsemme kuitenkin vielä hyvin paljon lisärahoitusta, sillä tarvetta on tämän lisäksi vielä paljon. Mutta voisimme ensin tarkastella sitä, mitä verkkojen Eurooppa on saanut aikaan. 12,77 miljardia euroa vuonna 2013 jälkeen. Tämä on muuntunut seitsemäksi rahoitukseksi ja 863 hankkeeksi 28,3 miljardia euroa rahoitusta on saatu liikkeelle tämän toimen myötä. Tämä oli siis vain ensimmäinen kierros. Tämän ensimmäisen kierroksen lisäksi meillä oli kolme kertaa enemmän hakijoita. Meillä oli siis erittäin paljon hankkeita, jotka olisivat halenneet saada rahoitusta, mutta luonnollisesti meillä ei ole kylliksi varoja rahoittaa näitä kaikkia äm, nykyisen verkkojen Eurooppa-kierroksen myötä meillä on 7,6 miljardia euroa ja 427 hanketta pyysi rahoitusta. Ne vastasi siis 12,9 miljardia euroa. Jälleen kerran siis meillä oli hyvin paljon enemmän hankkeita, jotka toivovat rahoitusta välineestä, vaikka tämä kierros keskittyi älykkäisiin ratkaisuihin, vähän hiilisiin ratkaisuihin ja niin edespäin. Me odotamme kolmatta kierrosta tämän vuoden loppuun mennessä ja loput verkkojen Euroopan välineen rahoituksesta käytetään vuonna 2018 loppuun mennessä. Tämä on siis tilanne verkkojen Euroopan osalta. Toinen väline, johon haluaisin keskittyä, on Horisontti 2020 neljäs dia. Ensimmäinen kierros vuonna 2014 äm, kattoi noin 570 miljoonaa euroa ja 290 miljoonaa euroa vuonna 2015 odotettiin lisää. Vuosina 2016-2017 me odotamme, että saavamme lisärahoitusta 434 miljoonaa euroa. Tämä kattaa pk rahoitusta ja keskittyy tutkimuksen ja toimeenpanon ja suurien hankkeiden rahoitukseen. Vuonna 2016 keskitymme suuresti näihin hankkeisiin ja olemme 3,5 miljoonaa euroa puhtaaseen liikenteeseen ohjanneet. Meillä on CESAR-hankkeessa ja rautiahankkeessa rahoitusta. Ja tämän lisäksi meillä on äm, yhteisen eurooppalaisen ilmatilan osalta äm, lisärahoitus 2,7 miljardia euroa seitsemälle vuodelle. Tämä tuottaa ainakin kolme miljardia euroa vipuvoimaa. Tulemme saamaan teollisuudelta sen rahoituksena ja tämä tekee mahdolliseksi rahoittaa resurssitehokkaita avoimia hankkeita, jotka kunnioittavat ympäristöä, käyttävät älykkäitä rakenteita ja infrastruktuureja ja tarjoavat palveluja ja parantavat liikkuvuutta kaupunkialueilla. Me siis toimimme hyvin tehokkaasti ja keskitetysti tällä alalla. Nyt siirtyisin eteenpäin. ESIR-investointi, strategisten investointien ohjelma, kuten tiedätte, tämä ohjelma jakautuu kolmeen pääpilariin. Yksi pilari käsittää työn, joka tekee investointiympäristöstä ennakoittavampaa. Tämä keskittyy säätelyyn, erilaisiin puitteistoihin jäsenmaissa. Tarkoitus on luoda ympäristöstä ennakoitava ja avoin Tämä on yksi suuri investointien huolia. Investointiympäristön tulisi säilyä samanlaisena, vaikka hallitus vaihtuukin. Toinen pilari investointiohjelmassa siis on teknisen tuen pilari. Me olemme aikaisemmassa toiminnassamme havainneet, että teknistä tukea ei ollut tarjolla kylliksi hankkeiden johtajille ja siksi tämä toinen pilari on hyvin vahva ja keskittyy tekniseen tukeen. Meillä on tämä neuvontakeskusten verkosto ja Euroopan investointihankeportaali toimijoiden käytössä. Liikennesektori on kaikki toiseksi suurin pyyntöjen osalta, mutta toivoisimme, että saisimme vielä proaktisempaa toimintaa ja enemmän liikennealan hankkeita tämän investointikeskuksen. Pitäisi pystyä keskittymään liikennealan kysymyksiin enemmän. Liikenne on sektori, joka käyttää hyvin paljon rahoitusta ja hankkeita tulee valmistella yksityisten rahoittajien kanssa – eri tavoin. Tässä vaiheessa meidän täytyy pyrkiä hankkeiden johtajia tukemaan, kun he valmistelevat erilaisia hankkeita ja projekteja. Meidän tulee tarjota kohdistetumpaa tukea tulevaisuudessa projekteille. Tämän lisäksi on hyvin tärkeää, että ESIR palvelee kaikkia jäsenmaita. Haluan korostaa sitä, että ESIR voi auttaa idän ja lännen välisen kuilun kattamisessa. Se voi tukea sosioekonomista kasvua ja kilpailukykyä. Ensimmäisen vaiheen tulokset eivät valitettavasti kuitenkaan vielä tätä osoita. Kaikista hankkeista, jotka ovat nyt hanke jatkumossa, vain yksi tulee kohesioalueen maista. Tällaista emme voi hyväksyä. Meidän täytyy löytää tapa kattaa tämä kuilu, sillä muutoin kehitys erot maiden välillä vain kasvavat. Olemme hyvin tietoisia tästä ja siksi tämä oli yksi ehdotus kohesiomaiden liikenneministerien kokouksessa ja myöskin Länsi-Balkanin kokouksessa, joka 22. huhtikuuta järjestettiin Ljubljanassa. Meillä oli erittäin hyödyllistä keskustelua. Siellä tuotiin esiin siitä, kuinka paljon voidaan menettää näissä maissa, ellei uusiin rahoitusmahdollisuuksiin tartuta. Mutta käsitämme kuitenkin sen, että asiantuntijuutta puuttuu, tuntemusta puuttuu, erityisesti rahoituksen ja suunnittelun alalla. Mutta nyt voisin siirtyä kuitenkin strategisten investointien ohjelman ensimmäiseen pilariin, siiriin. Tässä tarkoitus on taata se, että likviditeettiä saadaan markkinoille ja että voimme kohdennetummin rahoittaa hankkeita. ESIR on kehittynyt hyvin nopeasti. Vuonna 2060 20,8 ähm, miljardia euroa on onnistuttu saamaan rahoitusta. Ja tämä on houkutellut 100 lisämiljardia rahoitusta. Toivomme, että lähitulevaisuudessa voimme ähm, saada lisää hankkeita liikkeelle. Meillä on esimerkki esimerkiksi investointifoorumeista. Tarkoitus on parantaa ähm, satamien maankäyttöä, liikennehankkeita Italiassa, Slovenian projekteja ja ähm, Euroopan yhdistäviä yhteyshankkeita. Nämä liikennehankkeet voivat mahdollisesti noin 60 000 työpaikkaa tulevina vuosina, vuosina luoda. Suurin osa näistä on väliaikaisia työpaikkoja. Ja me toivomme, että lähetulevaisuudessa voimme myöskin luoda kestäviä työpaikkoja, jotka voivat näiden lisäksi siis syntyä. Yli 40 miljardia esirin lisäksi on pian tulossa liikennesektorille ja olemme arvioineet mahdollisesti noin puoli miljoonaa väliaikaista tai pysyvää työpaikkaa voi syntyä tämän myötä tulevina vuosina. Potentiaali on siis valtavaa. Tämän lisäksi EIB itse tekee suuria esirin ulkopuolisia rahoitus, rahoitusta noin 12,5 miljardia euroa EIB lainoittaa hankkeita ja kokonaisuudessaan 4 miljardia euroa EIB antaa suuriin hankkeisiin, esimerkiksi Frankfurtin kolmanteen lentokenttäterminaaliin, Espoon hankkeeseen Suomessa ja Liverpool-linjaan. Mutta me emme kuitenkaan saa tyytyä tähän. Emme saa nyt nojata taaksepäin ja todeta, että olemme tehneet työmme. Olemme valmistelemassa hanke jatkumoa, joka palvelee yhteiskuntaa ja luo kattavaa tukea taloudelle ja luo kasvua ja työllisyyttä. Esimerkiksi vähähiilisyyteen siirtyminen, se, että tuemme laivanvarustajia, kun he siirtyvät puhtaampiin aluksiin, on yksi esimerkki tästä. Meillä on ilmailun alla CESAR-hanke, ja investointifoorumeiden tarkoitus on tukea urbanialueiden äh, hankkeiden rahoitusta. Tarkoitus on luoda puhtaampia ajoneuvoja, ratkaisuja. Ja tässä todellakin ajamme sellaisia ratkaisuja, jotka ovat monikansallisia. Me haluaisimme taata sen, että kehitämme välineitä investointisuunnitelman sisällä niin, että ne voivat auttaa ratkaisun löytämistä kaikkialla Euroopassa. Esimerkiksi sähköiset bussit. Me luomme foorumin, jolla jäsenmaat voivat keskustella tarpeistaan ja saada hyviä tarjouksia mm, tuottajilta. Ja tämän tyyppiset mallit ovat valtavan suurta potentiaalia tarjoavia tulevaisuutta ajatellen, mutta luonnollisesti tässä uudessa investointisuunnitelmassa meidän täytyy hyvin suuresti keskittyä innovaatioihin. Me olemme saaneet hyvää palautetta ja toivottavasti voimme tähän uuteen liiketalouden malliin keskittyä tulevaisuudessa. Hankejatkumo on parantunut viime vuoteen verrattuna, mutta paljon on vielä tehtävänä. Olemme pyrkineet hyvin aktiivisesti tukemaan esiriä, tekemään EIBn kanssa te läheistä yhteistyötä, että voisimme tarjota keskitettyä tukea taloudelle, taloudelle kaikissa 28 jäsenmaassa. Tämä on hyvin tärkeää. Pyytäisin, että välitä tämän viestin kaikkialle vaalipiireihinne. Puhukaa ihmisille asiasta omissa maissanne ja kertokaa, kuinka tärkeää on osallistua näihin uusiin rahastus, rahoitusvälineisiin. Nämä asiat tulevat vain kasvamaan, tuet tulevat vähentymään ja tämän tyyppiset sekamuotoiset rahoitusratkaisut tulevat kasvamaan tulevaisuudessa, joten meidän täytyy todellakin kasvattaa ihmisten valmiutta ottaa ne vastaan. Mitä sitten meillä on tuloillaan? Me haluamme varmistaa ensinnäkin sen, että ESIR ähm, mukaan lukien investointisuunnitelma palvelee myöskin liikennesektorin etuja. Tässä tarvitsen teidän tukeanne. Todella tarvitsen sitä, mutta näen valtavaa potentiaalia tässä. Olen hyvin optimistinen, mutta meidän täytyy täyttää oma tehtävämme ja tehdä oma työmme. Jotta voisimme tämän saavuttaa, tarvitsemme strategisen suunnitelman, jolla voimme tukea jäsenmaita ja jolla voimme tukea toimijoita siirtymässä, kun siirrymme julkisesta rahoituksesta uudenlaisiin rahoitusmalleihin. Tässä puhun uudesta liikennekulttuurista. Te tiedätte, kuinka vaikeaa kulttuuria muuttaa. Mutta jonkun täytyy se tehdä. Ja jos jonkun sen täytyy tehdä, me voimme olla tämä taho. Eikö niin? Eli olipa miten tahansa. Tämä lähestymistapa ja lisärahoitus sekä muotoinen rahoitus on tapa kattaa rahoituskuilu ja esirvälineenä on katalysaattori, jolla saamme lisärahoitusta. Nyt haluaisin korostaa tätä lähestymistapaa aivan käytännön kannalta. Tällainen rahoitus sekä mallirahoitus on ollut hyvin tehokas Dublinissa, Kaleissa ja verkkojen Euroopan osalta ja myöskin erilaiset esirhankkeet Slovakiassa tulevassa käyttämään sitä kuten mainittua. Ja hankkeet, joita tällä hetkellä olemme arvioimassa ja varmaankin monia muitakin mielenkiintoisia hankkeita voimme löytää. Sellaisia, joihin esiin rahoituksen sopii paremmin kuin suorat tuet. Tarkoitus on luoda uusi rahoitusmalli ja uskon, että tässä on todellakin perusteltua verkkojen Euroopan budjettia kasvattaa tämän sekamuotoisen rahoitusmallin osalta, kun teemme nyt monivuotoisen rahoituskehyksen puoliväliarviointia. Voin taata, että tuen teitä, mutta en voi tehdä kaikkea liikennealalla, sillä monet muutkin haluavat saada tätä pientä lisärahoitusta käyttöönsä. Me nyt rakennamme hyvin vahvoja perusteluja, meillä on hyvin vahva hanke jatkumo, mutta ilman poliittista tukea me emme tule onnistumaan. Joten hyvät kollegat, hyvät parlamentin jäsenet, nyt on oikea hetki liittää voimamme yhteen. Meidän täytyy osoittaa, että me voimme tuottaa lisäarvoa Euroopalle. Olen varma, että yhdessä me voimme tässä onnistua, tässä taistelussa. Haluaisin myöskin tässä yhteydessä ten päivistä Rotterdamissa muistuttaa teitä. Tämä on ensimmäinen kerta, kun meillä tulee olemaan omistautunut hyvin vahva konferenssi, joka keskittyy nimenomaan investoijiin ja projektien ja hankkeiden johtajiin. Meillä tulee olemaan tapaamisia, meillä tulee olemaan erilaisia projektien johtajien tapaamisia rahoittajien kanssa ja myöskin projektien konsulteille omistettuja tilaisuuksia, jossa projektit, jotka eivät vielä ole aivan valmiita, voivat esittäytyä ja saada palautetta. Minä itse tulen myöskin olemaan mukana yhteyskoordinaattorinen kanssa ja myöskin Euroopan investointipankin asiantuntijat tulevat olemaan mukana. Eli kolme erilaista toimijaryhmää on näillä TNT-päivillä mukana ja me olemme saaneet jo hyvin paljon palautetta, emme vain perinteisiltä TNT-toimijoilta, mutta myöskin investoijilta ja projektien ajajilta – Myöskin molemmat komission varapuheenjohtajat Katainen ja tulevat tulevan paikalla ja investointipankin johtaja ja varajohtaja ja luonnollisesti me kaikki, jotka rakastamme liikennesektoria. Joten toivon, että monet teistä tulevat paikalle ja auttavat muokkaamaan tätä hyvin tärkeää liikennesektorin seuraavaa jaksoa. Sitten vielä viimeinen viesti, vielä yksi tärkeä seikka Rotterdamin liittyen. Meillä tulee siellä olemaan Rotterdamin julistus, joka tulee ähm, TNT-verkoston, ydinverkon loppuun saattamista korostamaan vuoteen 2030 mennessä ja muitakin infrastruktuurikysymyksiä. Toivon, että sain näin huomioon ja toivottavasti tapaamme Rotterdamissa. Ja haluaisin nyt vielä kerran sanoa, että luotan todella tukeenne. Teidän sitoumuksenne on erittäin tärkeää. Tässä kysymys ei ole mistään pelistä. Kysymys on siitä, että takaamme hyvät toimintaedellytykset liikennesektorille. Voin päättääkin tähän ja odotan mielenkiinnolla huomioitanne ja kysymyksiänne. Kiitoksia. Frau Kommissarin. Paljon kiitoksia, hyvä komissio sen Violeta Bultz tästä esityksestä. Ja nyt me menemme keskusteluun ensimmäisenä Wim van de Kamp. Eh, Kiitos puheenjohtaja kovastikin. Viime vuonna osallistuin TNT-päivillä Riijassa Toivottavasti Rotterdamin teemapäivät ovat aivan yhtä onnistuneet kuin ne Riiankin päivät. Tuon kahden päivän aikana keräsin niin paljon tietoa Euroopan kansan liikennejärjestelystä kuin vain sunkin mahdollista. Toivottavasti saalis on tällä kertaa hyvä. me kuitenkin puhutaan, että, että me puhu, puhuisimme komission toiminta ohjelmasta ja sen täytäntöönpanosta tänä vuonna. Komissaari Pulch mainitsi esiristä ja SEFistä lukuja. Markus Piper näihin tuonnepana palaa, mutta minä olisin halunnut kuulla hiukan enemmän mm, komission toimintaohjelman täytäntöönpanosta konkreettisella tasolla tämän vuoden osalta. Kuten tiedätte, Euroopan parlamentti juuri tällä haavaa valmistelee omia vaatimuksiaan, omia kommenttejaan e, ensi, ensi vuoden toimintaohjelmaa silmällä pitäen. Mm, minua kiinnostaa erityisesti tuo maantie, maantiepaketti. Siitä, siinä on paljon kaikenlaista epäsel, epäselvyyttä. Öö, olisiko ehkä hyvä mm, jollakin tavalla selventää tätä maantieliikennepakettia ja sen tulevaisuutta ja kohdetta. Nyt peräänkuulutetaan tämän hiilidioksidipäästövähennyspaketin kanssa menossa vielä pidemmälle. Toki tässä on monenlaista vaikutusta myöskin noin yhteiskunnallisesti luvassa. Eikö olisi hyvä kuitenkin kuulla jotakin vähän muuta miettiä, että vähän selittää, mitä vielä tänä vuonna painotetaan ja vallakin ensi vuonna. Tässähän on tietenkin mitalilla kaksi puolta. Itse asiassa aika lailla soopaa on kuultu monesta lähteestä. Ehkä komissaari voisi tätäkin kaiken tavoin selvittää. Rautatiepaketti, satamapaketti, ilmailupaketti on hyvässä vauhdissa. No entä, entä sitten tämä maantieliikennepaketti? 2016 ja 2017 vuodet ehkä olisivat tiivimmin kytkettävissä toisiinsa tämän paketin osalta. Eiköhän tämä nyt riitä tältä erää tähän ensimmäiseen kyselykierrokseen. Kiitoksia Ismail Ertuk. Paljon kiitoksia hyvä komission jäsen esityksestänne. Minulla olisi muutama kysymys, jotka liittyvät jatkotoimiin. Ensinnäkin Äh, puhuitte vuodesta 2030, sehän on äh, se vuosi, äh, se meidän tavoitevuotemme. Ja viime kaudella, kun olin esittelijänä, komissio sanoi, että että 2021-2022 TEN-T-uudistus olisi tulossa. Pidättekö sitä vielä kiinni? Olemmeko vielä aikataulussa, mitä tulee näihin hankekierroksiin ja hankkeiden jakamiseen? Sitten verkkojen Eurooppa-välinen suuntaviivoissa oli eh, mainittuna, että haluaisimme erityisesti rajat ylittäviä hankkeita. Ja kysymykseni kuuluu, te sanoitte, ja tämä minut, eh, minua hiukan suretti, että Itä-Euroopan valtiot eivät ole kunnostautuneet tässä hyvin. Ja juuri näille maille me tämän välineen tarjosimme, että kun on aukkoja, niin ne pystytään kuromaan umpeen näillä ylimääräisillä määrärahoilla. Ja nyt olen kyllä vähän hyllättynyt siitä, että puuttuuko siellä tietotaitoa, mutta kun on kohesiomaista, niin ei ole kyse, voi olla kyse pelkästään määrärahoista, koska kyllä määrärahoja pitäisi olla käytössä tai sitten annettava korkeampia prosenttiosuuksia Euroopan unionilta näille valtioille. Eli kysymykseni kuuluu, mikä on rajat ylittävien hankkeiden tilanne. Ja minä aina huomaan, että te puhutte tällaisesta blendingistä. Minä näen sen sinlaisena saksaksi, että nämä eri määrärahat, nämä eri rahastot yhdistetään, sekoitetaan. Mm No, tämän kauden aluksi me liikenneihmiset olimme niin anteliaita, että siirsimme määrärahoja verkkojen Eurooppa-välineestä esiriin 2,8 miljardia, jos oikein muistan. Ja sitten jouduimme vielä tiukemmalle, mitä tuli rahoitukseen. Voit voitaisiinko toimia myös toisinpäin niin, että esiristä siirrettäisiin rahoja verkkojen Eurooppa-välineeseen? Tämä on viimeinen kysymykseni. Kiitoksia. Kiitos, Peter van Dalen. Eh, hartelijk dank, mevrouw de commissaris, voor uw eh, inspirerende inleiding. Eh, kiitos, rouva komissio, sen näistä kannustavista, inspiroivista sanoista Minulla olisi eh, kysymys eh, sekä puheestanne että komission toimintaohjelmasta. Tähän es, e-, esitykseen sinällään tulee tässä Euroopan strategisessa investointirahastossa puhutaan 300 miljoonasta eurosta kaiken kaikkiaan. Ja eh, nyt jo tiedämme sen, että, että tammikuussa 2015 oli 50 miljardia ole, olemassa, siis kokonaissumma oli varmastikin 300 miljardia. Näinpä Esirin ja, ja, ja liikenneohjelman kytkös tietysti on näissä puitteissa. Miten tämä nyt kaiken kaikkiaan toimii, koska minun mielestäni tätä koko esiriä ei tähän liikenteen kehittämiseen kokonaisuudessaan ole hyödynnetty ollenkaan tarpeen, tarpeellisessa, tarpeellisessa määrin. Ei eikä näyttäisi olevan sitten olevan riittävästi rahakaan tarjolla ainakaan sen suuntaisesti kun herra Juncker olisi toivonut. Eh, olen olen aivan yhtä mieltä Van de Kampin kanssa. Oltiin palaverissa tässä täällä Brysselissä elinkeinoelämän edustajien kanssa taannoin. Ja siinä oli puhetta koko tästä liikennepaketista. Ja ei kukaan oikein osannut sanoa, milloin teidän ehdotuksenne sitten todella näkee päivänvalon. Onko teillä todellakin nyt sitten antaa jo, jokin vi, osviitta tästä maantieliikennepaketista ja sen toteuttamisen alkamisesta. Belgiassa on ollut huhtikuun alusta raht, rahtimaksu käytössä maanteillä. Ja Belgiassa lienee tarkoitus myöskin sitten ottaa käyttöön matkustajaliikenteen tien maksut, mikä varmastikin johtaa melkoisen hämmennykseen kautta Euroopan elinkeinoelämä tarvitsisi äh, varmuutta äh, sitä, siitä, mitä näille tie, tulleille tiemaksulle sitten oikeastaan tapahtuu ja missä laajuudessa niitä aletaan äh, soveltaa. Siis tämä kaksi asiaa, tietullit ja koko maan tiepaketti. Kiitos. Vielen Dank, jetzt Gesine Meissner. Paljon kiitoksia Gesine Meissner. Vielen Dank. Niin, kiitoksia puheenjohtaja, kiitos komission jäsen tästä esityksestä. Minulla on samantyyppisiä kysymyksiä kuin Peter van Dalenilla ensinnäkin esirikistä ja verkkojen Eurooppa-välineestä, tästä rahoituksesta, josta puhuitte, ja sitten toinen kysymys rypäs liittyy 2016-2017 komission työohjelmaan. Ensimmäinen kysymys tähän asti tehdyistä investoinneista onhan niin, että on huomattu, että on ollut paljon enemmän kysyntää kuin mitä on voitu rahoittaa, mutta minun näkökulmastani on aina vähän harmi se, että on aika vähän hyödynnetty innovatiivisia rahoituslähteitä. Hankejoukkovelkakirjoja on aika vähän. Onko meillä listaa siitä, milloin hankevelkakirjoja on käytetty? Mm, koska ajatus oli, että tämän verkkojen Eurooppa-määrärahan kautta, EIPn kautta, jotta saataisiin noin 20-kertainen vipuvaikutus. Mutta jos näen nyt, että ensimmäisellä kierroksella 7,6 miljardia määrärahoja on käytetty, ei anteeksi, 2,7 miljardia, eli noin 13 miljardia ja 28 miljardia investointiin, se on noin suurin piirtein kaksinkertainen määrä, mutta ei kymmenkertainen tai kaksikymmenkertainen. On vieläkin hyvin vaikeaa saada aikaan se, että meillä on näitä innovatiivisia rahoitusvälineitä, hankejoukko, velkakirjoja. Miten tämä tilanne saataisiin parannettua? Ensimmäinen kysymys siis Toinen kysymys on vähän samanlainen kuin Ismail Ertukin kysymys. Onko meillä lista siitä, että kuinka monet näistä hankkeista, joita on rahoitettu, 230 hanketta, mm, jotka toteuttavat sitä, mitä halusimme saada alun perin aikaiseksi, rajat ylittäviä hankkeita, puuttuvia linkkejä rautateillä, vesiliikenteessä. Minulla on sellainen vaikutelma, että vieläkin rahoitetaan enemmän kansallisia hankkeita ja vähemmän kansainvälisiä. Tämä minua huolestuttaa. Ei se nyt ole mitenkään äh, huono asia, jos Frankfurtin lentokenttään investoidaan, mutta Frankfurtin lentokenttä ei ole rajalla, eikä se ole rajat ylittävä, eikä se ole myöskään mikään puuttuva linkki. Mm, pyysitte, äh, että me eh, tuemme teitä investoinneissa eh, liikennealalla. Eh, olen samaa mieltä, voidaan hyvin paljon tehdä Euroopan näkökulmasta, mutta olisiko tässäkin jonkinlainen ehdotuslista komissiolta, mahdollisesti TNT-koordinaattoreilta, mitä me jäseninä yritämme saada aikaan kansallisissa hallituksissamme. Voin Saksasta sanoa, vain minä tiedän, Saksan liikennesuunnitelman ja se menee vain rajoille asia, eikä rajat ylittävästi. Ja olen liikenneministeriössä jo sanonut, että tietenkin on Saksan etujen mukaista, että meillä on rajat ylittäviä linkkejä, koska jos haluaa käydä kauppaa sisämarkkinoilla, niin tarvitaan rajat ylittäviä yhteyksiä. Ja kysymys kuuluu, miten tämä saataisiin tämä este murrettua, niitä kysyntä lisääntyisi. Äh, sitten komission työohjelmasta konkreettinen kysymys. Äh, milloin meillä on 868? Olisikohan meillä joku konkreettinen ehdotus siitä? Ja sitten äh, entä tämä tiepaketti? Tiedän, että se ei ole paketti eikä se johdu teistä, vaan muista asioista, että koko tämä liikennelainsäädäntö tulee pikkupaketteina eikä kokonaisena suurena pakettina eh, pikkusina eh, tippoina. Eh, olisi kiinnostava tietää, millaisessa järjestyksessä nämä tulevat. Kiitoksia. Kiitos Merja Kyllönen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset komissaari Pultz teille esityksestänne. muutamia kysymyksiä. Ää, olitteko tyytyväinen siihen, millaisia hakemuksia ohjelmaan tuli. Komission ohjeessa painotettiin nimenomaan liikenteen vähähiilistämistä ja vastasivatko hakemukset nyt nimenomaisesti tähän esitettyyn haasteeseen ja miten komissaari näette jatkossa keskustelun dekarbonisaatiosta? Olen saanut huolestuneita viestejä liittyen siihen, että mennäänkö parlamentissa ja komissiossa kohti teknologianeutraalia lähestymistapaa vai valitaanko joku yksi yksittäinen esimerkiksi tulevaisuuden polttoaineista vai pysyvätkö kaikki erilaiset mahdollisuudet edelleen mukana toimintapaletissa. Sen lisäksi haluaisin kysyä sitä asiaa, mikä oikeastaan on mietityttänyt jo pitkään. Miten voisimme parantaa edelleen tietojen saantia hakuohjelmista ja vahvistaa erilaisten ohjelmien koordinaatiota jäsenmaissamme. Me voimme puhua, me puhumme, me yritämme vaikuttaa edustajina, mutta edelleen puutetta asiantuntemuksesta, tiedosta ja ennen kaikkea tietojen vaihdosta eri toimialueiden ja toimijoiden välillä selvästi on. Sen lisäksi vastaisin komissaarin esittämään kysymykseen, että pystymmekö me yhdessä rintamassa taistelemaan liikennesektorin tulevaisuuden ja kehittymisen puolesta. Vastaan siihen intohimolla Yes We Can. Ja sitten kiitos aktiivisten hollantilaisten kollegojen, niin ilolla olemme tulossa Rotterdamiin. Kiitos. Vielen Dank, jetzt Karim Adel. Paljon kiitoksia sitten Karima Deli. Merci beaucoup, Madame la Commissaire. Paljon kiitoksia hyvä komission jäsen. Kiitoksia siitä, että olette täällä. Ja kiitokset, että että teitte yhteenvedon meille siitä, mikä hankkeiden tilanne on, mutta minä olen hiukan hämmentynyt, kun näen tällaisia projekteja, jotka ovat jatkumossa äm, esir jatkumossa. Minusta tässä on todellinen ongelma. Ei EIBn kahdeksasta äm, projektista kolme on rakennus- tai moottoritieprojekteja. Olen tämän Eh, investointipankin tiedossa tarkistanut, ja tämä on hiukan ongelmallista mielestäni. Minusta tuntuu siltä, että EIB tässä ähm, pelaa sääntöjen mukaan, se valitsee vain äh, tieprojekteja, eli jäsenmaatkaan toimia aivan kun oli tarkoitus. Kuitenkin EIB e nyt käyttää näitä rahastoja. Meillä oli hyvin tarkasti määritellyt hyvät tavoitteet, strategiset investointitavoitteet, eh, multimodaalisuus, rajat, ylittävyys, kestävyys, uudet teknologiat. Ja kysymykseni on nyt eh, terveisen järkeen riittyvä. Minä en hyväksy sitä, että Pariisin sopimusten jälkeen, ilmastosopimuksen jälkeen ja meidän julkilausumamme jälkeen ja teidän julkilausumanne jälkeen vähähiilisyyteen siirtymiseen liittyen. Me vielä vuonna 2016 moottoriteitä rahoitamme. Eihän minun sukupolveni nyt voi olla ainoa, joka taistelee ilmastonmuutosta vastaan. En ymmärrä tällaisia investointipäätöksiä. Kuinka voisimme tehdä tässä eron? Kuinka saisimme teidän kaudellamme tavoitteet Vahvistettu. Minä haluaisin tietää, hyvä komission jäsen, voisitteko te nyt vahvistaa sen, että komissio todellakin antaa aloitteen niin kutsutusta tieliikennepaketista, jossa olisi meille kaksi hyvin tärkeää asiaa mukana, eli eurooppalaisten moottoreiden eurovinjet, ja luonnollisesti tämähän liittyy sitten suoraan tieturvallisuuteen ja ilmastonmuutokseen tieliikenne aloite ja sitten toisekseen, hyvä komission jäsen, onko teillä tarkoitus vahvistaa yhteisrahoitusta niiden yhteyksien osalta, joita rautatieliikenteestä puuttuu eri alueiden väliltä? Ja haluatteko myöskin kasvattaa olemassa olevien rautatieyhteyksien rahoitusta? Nämähän olivat prioriteetti. Ja sitten vielä yksi asia, jota oli mainittu. olemmeko me nyt nykyisin pohtineet tai pohditteko te yhteyttä turvallisuuteen? Eräät ähm, raportit ovat puhuneet Euroopan unionin lentokenttien turvallisuusongelmista. Onko tämä huoli, jota te tulette käsittelemään tulevaisuudessa? Paljon kiitoksia komission jäsen. Danke sehr, jetzt bitte. Paljon kiitoksia. Sitten Peter Lundgren. Tack för det, miss eh, Bulch. Ja... Eh, kiitoksia, eh, <clears throat> komissaari Bulch. Olin hauska kuulla, kuunnella näitä eri, eri eri hankkeista, vaikka se on vähän sekavaksi tuo kokonaisvaikutelma näinkin, kun kuultiin, että tähän, tähän on, on hyvä, hyvä investoida, aiko, aikomus investoida rahaa ja olisi hyvä, jos tehtäisiin työyhteistyötä ja, ja niin, niin näin päin pois Tämä nyt sitten on hyvä esimerkki siitä, miksi väki väsähtää koko EU. -kun. Tämä on nyt vain pelkkää puhetta. Mitään ei oikein tapahdu akuuttien ongelmien ratkaisemiseksi, niin kuin kansa vaatisi. Kaleen, Kalee esimerkiksi äh, Eli että siellä eh, ihmiset, siellä rekkakuskit saavat eh, henkensä kaupalla eh, luo, luovia, etteivät, etteivät saa turppinsa. Mitä EU tämän kaleen ongelman aikoo ratkaista? Mitä Ruotsiin tulee? se, mitä Ruotsin tanhuvilla haluttaisiin kuulla, liittyisi sitten tähän laittomaan kabotaasiliikenteeseen ja sen ongelmien ratkaisemiseen minä äh, nimitän näitä orjapalkoiksi, joilla, joilla siellä äh, kuskit äh, joutuvat ajamaan, ajamaan näitä, näitä kyytejä, vaikka tässä on, on, on ja jääty odottamaan tätä ratkaisua ja sitä on vuosikausia että Haluan, että joku pautetta nuijan pöytään toteaa, että näin tehdään tästä eteenpäin, että tämän päivän ratkaisut ovat kuitenkin ensin tarpeen ennen kuin voidaan tulevaisuutta hahmotella kovin pitkälle. Niin kuin monet kollegat jo tot, äh, ovat todenneet, eli että se, että miten tämä äh, maantieliikenteen tilaisu, äh, tilanne kehittyneen ja millä tavalla tämä maantiepaketti etenee. Olisi siitä hauska, hauska kuulla jotakin yksityiskohtaisempaa tietoa kuin mitä tässä nyt on käsillä. Kuten muutkin, minäkin haluan tietää, koska tämä paketti on tarkoitus esitellä, koska te ajatte sen esitellä. Kiitos. Danke sehr. Jetzt Christine Revoud. Kiitoksia. Sitten Christine Revoudalou. Merci. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia komission jäsen tästä esityksestä. Aivan aluksi liittyen horisontti 2020 on hienoa, että puhuitte nyt tästä ensimmäisestä projektin käynnistymisestä, joka oli erittäin hieno ja odotettu uutinen. Mitä tulee sitten verkkojen Eurooppa-välineeseen? Tiedätte, että me olemme harmitelleet sitä, että rahoitus väheni vuodelle 2015. Me haluamme sitä tukea, jotta voisimme kasvattaa rahoitusta aikaiselle tasolleen mm, ensi vuonna ja tulevan monivuotisrahoituskehityksen puoliväliarvioinnin myötä. Tämän kysymyksen kollegat jo esittivätkin enemmän tai vähemmän, mutta on huolestuttavaa ja haluaisin saada tietoja liittyen näihin projekteihin, jotka eivät ole keskeisessä ydinverkossa, jotka ovat muissa verkoissa, jotka takaavat yhteydet syrjäisille alueille. Ovatko tämän tyyppiset projektit mukana? Voitteko taata, että nekin saavat rahoitusta tulevaisuudessa? Ja sitten ne projektit, joiden suhteen Euroopan investointipankki toimii. Olemme nähneet, kuinka EIP toimii. Sen osuus on melkoisen pieni kokonaissummaan verrattuna. Miksi näin on? Ja kuinka nyt on niin, että sellaiset projektit, joita saaneet rahoitusta, jotka näitä määriteltyjä sääntöjä ovat eh, parhaiten noudattaneet, sellaiset, jotka näitä meidän kriteerejä siis vastaavat hyvin, mutta eivät saa yksityistä rahoitusta, ovat näet ilmeisesti jääneet syrjään. Kuinka näin on? Dominique Rike. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvä komission jäsen, kiitokset tästä rohkeasta vierailustanne valiokuntaan. Täytyy näin todeta. Minä esittäisin saman kysymyksen kuin eh, kollegat jo aikaisemmin me odotimme, että te puhuitte meille näistä tietyistä avoimena olevista kysymyksistä paketteihin liittyen. Meillä on myöskin lainsäädännöllisiä kysymyksiä ja aloitteita näissä paketissa, jotka ovat jääneet hiukan sivuun. On totta, että olemme hiukan huolissamme. Haluaisin sanoa sana sen liittyen näihin rahoituksiin jotka teitä erityisesti kiinnostavat. Todellisuudessa me alamme nähdä nyt Junckerin investointisuunnitelman tulokset liikennealalla, ja ne ovat juuri sellaisia kuin me odotimmekin. Te lopultakin äh, olette saaneet kahdenlaisia investoijia. On markkinataloudellisia investoijia, jotka investoivat äh, sellaiseen hankkeeseen, joka tuottaa voittoa jotka tuottaa tulosta investoinnille ja sitten toisen tyyppisiä investointeja, e, joissa ei niinkään taloudellista hyötyä etsitä, vaan yhteiskunnallista hyötyä ja niin edespäin. Ja nämä eivät ole nyt aivan markkinatalouden logiikan mukaisia. Sitten meillä on jotka kyllä tuottavat, mutta hiukan toisin. Sillä investoinnin täytyy tuottaa takaisin ainakin pääoman verran. Eli joka vuosi investoijan täytyy saada vähintään oma pääomansa takaisin. Ja juuri tämän tyyppiset investoijat ovat ne, joita Junckerin investointiohjelma halusi houkutella. Mutta ongelma on nyt se, että meillä on investointeja, joiden suhteen emme ole aivan markkinatalouden logiikan mukaisia. Ja meidän täytyy pyrkiä kuitenkin houkuttelemaan näihin investointihankkeisiin yksityistä pääomaa. Tämä on yhä tarpeellisempaa, kun ajattelemme, että näillä hankkeilla on yleishyödyllinen luonne, mutta kuitenkin kaikki eurooppalaiset hankkeet, erilaiset hankkeet, esimerkiksi jotka kattavat näitä syrjäisiä alueita tai sellaisia alueita ja hankkeita, jotka eivät tuota suoraa tulosta, ja erilaiset projektit, jotka takaavat Euroopan tason rajat ylittäviä yhteyksiä ja ympäristöhankkeet. No, suoraan sanottuna kaikki tämän tyyppiset hankkeet, ne eivät luonnollisesti ole markkinatalouden logiikan mukaisia, mutta Junckerin investointisuunnitelman mukaisesti, ja minä totesin tämän jo aivan alun alkaenkin, tilanne on sellainen, että me emme voi rahoittaa vain näiden rahoitusvälineiden kautta yhteisrahoituksen omaisesti. Meillä on hyvin paljon erilaisia äh, hankejoukko, velkakirjoja ja muita välineitä, mutta eivät ne riitä. Ne eivät riitä siinä, että me saisimme lisäarvoa luotua. Me tarvitsemme tukea. Ja sitä enemmän tukea tarvitaan, mitä enemmän hanke on sen kaltainen, että se tukee ympäristö- tai yhteiskunnallisia etuja mitä me sitten olemme tehneet? Me olemme luoneet esiirin, ja esiirin luodaksemme me otimme varoja sieltä, missä pääomaa oli, tätä tukipääomaa, ja tämähän on aivan hirvittävää. Miksi näin on? Siksi, että olemme luoneet lisäarvoa sellaisin hankkeen, jotka eivät ole markkinavetoisia, ja nyt esiirin osalta on tapahtunut niin, että lisäarvoa ei ole oikein löytynyt, eikä ympäristöarvoa ole löytynyt. Tässä Karimedeli mainitsi moottoritiehankkeet. No, kyllähän niitä olisi saatu rahoitettua muutenkin kuin Junckerin ohjelman kautta. Tässä oli tämä kaavio, jonka te olette tehnyt tai teidän yksikkönne on tehnyt, joka osoittaa hiukan, mikä suhteellisuus on. Nyt jos pohdimme näitä prosenttiosuuksia, emme ole aivan toivotulla tasolla 30 prosenttia velkojen Euroopasta annettu rahoitusta, 13 prosenttia on suunnattu liikenneprojekteihin, osittain lisäarvoa tuoviin sellaisiin, mutta me emme nyt saa se, niitä hankkeita valittua rahoituksen piiriin, jotka meitä kiinnostavat, jotka me olisimme halunneet. Te puhutte esimerkiksi Kalen satamasta. Minä tunnen Kalen sataman tilanteen erittäin hyvin. Olen tehnyt töitä sen parissa. Ja satoja miljoonia euroja esiiristä on mennyt sinne. Miksi? Koska sieltä puuttuu tukia. Sieltä puuttuu rahoitusta, joka tekee sataman toiminnan mahdolliseksi. Te puhuitte tässä yhteydessä Rotterdamista ja TNT-päivistä. Ja minä muistan, että vuonna 2009 TNT-päiviin Saragossa osallistuin ja tuolloin jo ehdotin, että me loisimme, loisimme tukirahaston, tukirahaston, jonka kautta voisimme rahoittaa äm, liikennealan hankkeita. Tuolloin kyseessä oli 80 miljoonaa euroa. Ja minä muistan, että melkoinen hiljaisuus oli salissa. Lopulta saimme luotua verkkojen Eurooppa-välineen, ja sen rahoitusosuus on kuitenkin laskenut ja vielä enemmän nyt tämän uuden ohjelman myötä se laski. Ja minun kysymykseni on seuraava. Minä uskon, että tähän 300 miljardin rahoitukseen pääsemme vain niin, että lisärahoitusosuudet ovat hyvin heukkoja. Teoreettisesti 30 prosenttia investoinneista liikenne alalle olisi suunnattu. Ja nyt 13 prosenttia on kuitenkin tämä toteutunut taso. Hyvä komission jäsen, sanon, että uskoakseni nyt todellisuus on se, että alle 10 prosenttia rahoituksesta Junckerin rahoitusohjelmasta menee liikennesektorille. Ei mikään muu ole mahdollista, sillä jos tämä tukirahaston tyhjennette, teillä ei ole mitään mahdollisuuksia enää lisärahoitusvälineitä käyttää. EIP tekee sen, mihin pystyy. Se käyttää erilaisin hyvin kehittyneen välinein mahdollisuuksiaan hiukan vaikuttaa markkinatalouden toimintaan, mutta valitettavasti me pyrimme täällä luomaan julkishyödyllistä rahoitusta yleisen edun nimissä ja tässä ei kyllä rahoitusta löydy. Minun täytyy todeta, että Junckerin investointisuunnitelma oli erittäin hieno, mutta sitä ei nyt käytetä oikein. Se ei toimi oikein sillä sektorilla, joka meitä kiinnostaa nimittäin liikenteessä. Markus Pieper. Paljon kiitoksesta, Markus Pieper. Niin, paljon kiitoksia, hyvä komission jäsen. Minä haluaisin nostaa esiin muutamia kysymyksiä, joista täällä onkin jo puhuttu. Ensinnäkin, jos katson 15 vuotta taaksepäin, kuka olisi 15 vuotta sitten ajatellut, että edes keskustelemme näin hienoista hankkeista eurooppalaisiin määrärahoin, eh, tällaisella ulottuvuudella ja eh, tällainen innovatiivinen lähestymistapa siinä, se on hieno asia. Eh, vaikka onkin sit hienoa, että yhdistämme eri liikennemuotoja, niin unohdamme kuitenkin 80 prosenttia liikenneverkoistamme. Nämä mm, ylikansalliset hankkeet, joissa olemme e-, ehdottaneet hankkeita, ne koskevat vesiväyliä ja rautateita Ja se, mitä esir mitä hesir hankkeita on esitetty, nämä kolme Moottoritiehankkeita Niitä varten olisitte kyllä jo löytäneet yksityisiä investointeja. Niitä on jonoksi asti. Ja Saksassa se tiedetään, Hollannissa se tiedetään. Kollega Vin van de Kamp sen tietää. Meillä on nämä satamahankkeet. Kalle mainittiin, sehän on kiinnostava yksityisille investoijille vain siksi, että massiivisesti Ranskan valtio sen takaa. Eli liikennealalla olen pahoillani tästä, mutta me panostamme asioihin, jotka 80 prosenttisesti eivät tee kotiläksyjään. Ja kotiläksyt ovat nämä lisärahoitukset, tuet sillä alalla, jonne yksityiset sijoittajat eivät tule. Ja nyt olisin kyllä liikennekomissaarilta odottanut sitä, että hän huolehti enemmän näistä aloista ja sanoi, että se mitä me verkkojen Eurooppa-välilehdellä teimme, se mitä me Euro verkkojen Eurooppa välineelle teimme ei ollut ok. Ja minä tulen komissaarina kaikkeeni tekemään, jotta määrärahat täydennetään ja niitä laajennetaan seuraavalla kaudella. Tätä me odotamme komissaariltamme näille tärkeillä aloille, eh, koska me tiedämme, että komissio 2016 budjettineuvotteluissa ei pelannut oikein. En tiedä, kuka siellä väitti, että määrärahoja verkkojen Euroopan välineen uudelleen täyttämiseksi ei tarvittaisi ollenkaan. Me Rova Gergervalle eh, jo lähetimme eh, kirjeen tästä aiheesta. Tehän eh, sanoitte aivan päinvastoin. Verkkojen Euroopan välineestä olisi kolme kertaa enemmän rahoitusta kaivattu. Miten näin voidaan väittää? Kyllä teillä liikennekomissarin pitää olla enemmän rohkeutta ja vaatia tässä meidän etujamme, teidän etujanne mm. Eli kun katsotaan seuraavia budjettineuvotteluja, niin silloin on enemmän edistettävä vesiväyliä ja rautateitä, koska sulku tai silta ei kiinnosta yksityistä sijoittajaa, mutta se on erittäin tärkeä eurooppalaisen liikennejärjestelmän kannalta. Kiitoksesta Marie-Christine Arnoty. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, paljon kiitoksia hyvää komission jäsen tästä esityksestä. Muutama huomio. Junckerin investointisuunnitelma, kuten kollegat sanoivat, sen tarkoitus oli hyvä sinänsä, mutta nyt jos arvioimme ensimmäisiä tuloksia, on totta, että olisimme voineet melkoisesti todeta, että tämä on epäonnistuminen. Tarkoitus oli vakuuttaa eurooppalaiset ja yksityiset investoijat. Mutta jos katsomme nyt liikennesektoria, esimerkiksi Lyonin ja Torinin, Torinon yhteyttä ja sen rahoitusta, Italia on tarjonnut rahoitusta ja Ranska haluaisi käyttää mm, eurooppalaista mm, yhteysvälinettä, mutta tämän rahoitus nyt on joutunutkin Junckerin investointirahaston syömäksi vähän niin kuin käärme söisi omaa häntäänsä. Meillä on paljon hankkeita, joita on rahoitettu, vaikka niillä ei ole eurooppalaista ulottuvuutta. Ja jälleen kerran hankkeita on liikaa. Niitä on rahoitettu sellaisillakin alueilla, joissa jäsenmaat tai alueet pystyvät itse toimimaan. No aivan hämmästyttävä todeta, että Euroopan unioni kaupunkin liikenneprojekteja rahoittaa. Millä tavalla nyt komissio on muutamaa metriä Lyonin tai Pariisin metron rahoitusprojekteja ollut rahoittamassa. Ja nämähän ovat sellaisia julkisia rahoitushankkeita, jotka olivat jo suunnitteilla. Esimerkiksi Ranskassa Strasbourgin kehätie. Tämähän ei ole kovinkaan luovaa eikä uudistavaa. Se vain tukee rajat ylittävää kauppaa ja liikennettä. Lyhyesti sanottuna ei voida hyväksyä sitä, että kun Ranska on toinen nettomaksaja, se ei saisi liikennesektorille takaisin riittävää rahoitusta, mutta kuitenkin subsidiariteettia pitää kunnioittaa mehän välillä luemme tällaista hölynpölyä ja suurta tuhlausta, ellemme näin toimi. Paljon kiitoksia. Danke sehr. Und jetzt ab zum Schluss ich mich nochmal. Kiitoksia. Ja näin lopuksi minäkin olen vielä listalla. Ai niin, Mattis van Hildeburg. Voorzitter, ik zal het heel kort houden, want uh, er zijn al heel veel vragen gesteld. Ihan lyhyesti vain tähän loppuun aika paljon eh, kysymyksiä, joita minullakin oli mielessäni. <clears throat> on kysytty ja niin tekin haluatte vielä kysymyksiä. Sitten muutama kysymys kuitenkin, että ehditään saada muutama vastauskin. Kaikki Esirin ajaiset, alaiset hankkeet, niin mitä siitä ajattelette tästä modulien modallisuuden vaihtoista ja uusimisista, johon oli aika paljon määrä kohdentaa näitä hankkeita. Äh, aika paljon maantiehankkeita on olemassa, mutta siellä tämä äh, kerrannaisvaikutus on aika onneton. Sehän oli tarkoitus nostaa Junckerin mielessä yhdestä viiteen toista, nyt se on yksi tai kaksi maksimissa. Mitä olette äh, näiden hankkeiden laadusta tältä osin sitten, joita siis on toteutettu ilman näitä esirahoja? Ja mitä olette tästä tästä kertoimesta ylipäätänsä mieltä? Eikö sulla aika matala? Eikö kannattaisi etsiä jotakin, joitakin muitakin hankkeita ja panostaa niihin? Tulokset puhuvat siinä mielessä puolesta minun mielestäni. Ja, jetzt habe ich mit zum Schluss No niin, nyt minä itsekin olin tässä lopuksi vielä listalla. Eihän tässä ole pelkästään kyse rahasta vaan Junckerin suunnitelmalla oli kolme tavoitetta. Ensin haluttiin torjua työttömyyttä, halusimme kohdistetuilla hankkeilla ehkäistä ilmasto, keskeyttää ilmastonmuutoksen ja yhdistää Eurooppaa. Ja Frankfurtin lentokentällä ei ole mitään tekemistä Euroopan kanssa, se on kansallinen kysymys ja monet muutkin hankkeet. Miten nyt onnistutaan investoimaan nämä määrärahat kohdistetut. Minä tulen Berliinistä ja olen, minulla on huonoja kokemuksia liiasta rahasta. Kun murtu, muuri murtui Berliinissä, niin päätös rakentaa 30 vuodessa 5 kilometriä eh, metroa eh, sen sijaan, että olisi lähennetty 120 kilometriä rautatieverkkoa kymmenessä vuodessa. Tämä eh, tapahtuu myös Thessalonikissa. Siellä eurooppalaisia määrärahoja on jo vuosia syydetty metroon, eikä se ole muutamankaan vuoden kuluttua vielä valmis. Miten pystymme käynnistämään tarpeellisia nopeita hankkeita jotka voidaan toteuttaa, eikä tällaisia eh, eh, tiehankkeita. Me tiedämme, että rautatieverkosto on tilkkutäkki ja aukot ovat siellä, missä rajat ovat. Minun ehdotukseni on se, että rajalta seuraavaan keskukseen olisi tällainen 85 prosentin yhteisrahoitus. Sitten monet vaat sanoisivat, että no hyvä on, ei se ole minulle niin tärkeää, mutta jos minä saan nämä eh, eurooppalaiset määrärahat, niin sitten minä toteutan nämä rajat ylittävät yhteydet. Tai te tunnette kaikki nämä esimerkit, mutta jos 20 vuotta poraan alppeja, niin en minä sitä kautta luo työpaikkoja, mutta se oli erittäin tärkeä syy Junckerin ohjelmalle tuonne laittaa paljon rahaa, koska monilla aloilla nuorisotyöttömyys on 40-50 prosenttia, joten minun kysymykseni katsotaanko näissä hankkeissa ei pelkästään rahaa, vaan myöskin sitä, millainen liikennepoliittinen vaikutus sillä, millainen ilmastopoliittinen vaikutus sillä on COP21 jälkeen ja miten se tuottaa työpaikkoja. Ja tässä on valtaisia eroja, jos katsotaan näitä määrärahoja. Sitten sanoitte, että tässä on mukana vain yksi ainoa hanke kohesiovaltioista. Tämä on harmillista. Siksipä kysyn, Meillä on tämä uusi Amber Rail Freight Corridor, joka tulee äh, Baltian maista, Itämereltä, äh, Välimereen asti. Välimerelle asti. Ja se kulkee ainoastaan uusien äh, jäsenvaltioiden halki. He ponnistelevat toteut- tämän toteuttamista. Vanhat jäsenvaltiot protestoivat sitä vastaan pitkään. Milloin tämä toteutuu? Se olisi järkevää, se olisi nopeasti ratkaistavissa, koska ei tarvitse tunneleita porata, vaan joissain kohdissa ehkä tehdä toinen raideosuus tai sähköistä joku raideosuus, niin hyvin suurella tehokkuudella lyhyessä ajassa saadaan aikaan tällainen win-win-tilanne. Miten tätä voitaisiin tukea, että tällainen hanke toteutuisi, eikä 27. moottoritie Saksassa tai Ranskassa tai missä ikinä? Rajat ylittävät asiat ovat erittäin tärkeitä ja viimeinen asia tämä työohjelma. Ja sitten vielä eräs asia. Äh, laivanomistajat, varustajat, äh, laivojen kohdalla emme välttämättä tarvitse uutta teknologiaa. Äh, jos raskasöljyn korvaamme diiselillä, eikä diesel ole kaikkein ympäristöystävällisintä, niin ympäristön kannalta tässä on kyse kuin päivästä ja yöstä. Se maksaa vain vähän enemmän kuin tämä raskas öljy, joka on itse asiassa öljytuotannon ongelmajätettä. Jos se korvattaisiin diiselillä, niin se olisi valtaisa edistysaskel. Siihen ei tarvittaisi kovinkaan paljon rahaa. Tietenkin laivarahti maksaisi hieman enemmän, mutta ilmastolle tämä olisi hyödyksi. Ja sitten viimeinen asia, työohjelma. Valiokunta- ja puheenjohtajakokouksessa usean otteeseen kritisoin herra Junckeria ja Timmermansia siitä, että komission työohjelmalla ei ole merkitystä, vaikka ilman liikkuvuuden muuttamista ilmastonmuutosta ei pystytä pysäyttämään käyttämään. Ja sitten sanottiin, että joo, joo, se oli vähän noloa, mutta loppujen lopuksi mitään ei muutettu. Minä tulen tämän joka kerta uudelleen toistamaan. Ja minun kysymykseni äh, kuuluu, että milloin komissio tuolla ylhäällä sen ymmärtää? Tiedän, että tämä on hierarkinen järjestelmä, yksittäisillä komissaareilla on niin paljon päätösvaltaa enää kuin ennen. Mutta äh, mikä argumentti äh, on sitä vastaan, että liikenteellä ei ole mitään merkitystä, vaikka sillä on todella suuri merkitys ilmastonmuutoksen pysäyttämisen suhteen ja myöskin Euroopan yhdistämisen suhteen. Me tarvitsemme uudenlaista liikkuvuutta ja tässä investoinnit ovat erittäin tärkeitä. Nyt olemme melkein ajoissa. Teillä on nyt vielä 22 minuuttia aikaa vastata ja me tietenkin odotamme kaikki vastauksia. Okay, first of all, thank you very much for all. Aivan aluksi haluan kiittää kaikkia näistä hyvin moninaisista asioista, jotka tuotiin esiin. Tämä osoittaa vain sen, kuinka valtavan monimuotoinen kenttäkysymyksiä meillä on ja kuinka monia asioita liikenne kes- koskettaa nykyisin. Te täytyy muistaa, että teidänkin kommenttinne olivat keskenään ristiriitaisia. Meidän täytyy aina löytää ratkaisu, joka on Euroopan unionille kokonaisuudessaan edullinen. Me pyrimme tekemään parhaamme ja ensimmäinen viestini on se, että olemme oikealla tiellä. Emme kaikki ole saaneet tehtyä, emme. Ja me yhä kehitämme uusia välineitä, tunnistamme ongelmia. Ja minun täytyy kertoa teille, että systeeminen näkemys liikennealalla on jotakin, mitä meillä selkeästikään ole. Nyt minä pyrin kehittämään asioita niin, että meillä on kokonaiskuva, niin että näemme kaikki puuttuvat linkit ja kaikki seikat, jotka täytyy saada kuntoon, että todellakin voisimme luoda tehokkaan hyvät yhteydet takaavan liikennealueen, joka palvelee kaikkia kansalaisia ja liike-elämää. Kuuntelen tätä hyvin tarkkaan, kirjaamme kommenttinne ylös ja me tulemme tarkastelemaan niitä, katsomme kuinka me voisimme ratkoa ongelmia niin, että meillä olisi kestävä, kattava ratkaisu. On aivan selvää, että meillä on hyvin paljon väärää tietoa liikkeellä. Arvostaisin hyvin paljon sitä, että kertoisitte minulle, kuinka nämä väärät tiedot saadaan kitkettyä pois. On hienoa sanoa, että kukaan ei pidä eurooppalaisista ratkaisuista, Euroopan unionista ole mitään hyötyä. Mutta jos todellakin keskustelen kansalaisten kanssa aivan henkilökohtaisesti, kuten hiljattain Puolassa tein, kaikki yksittäiset kansalaiset myöntävät, että valtavaa kehitystä on tapahtunut Puolassa ja se on tehty Euroopan unionin rahoilla. Ja tämän kaltaista kehitystä ei olisi koskaan saatu näin nopeasti aikaan, ellei Euroopan unionia olisi olemassa. Voin kertoa, että tämä on totta aivan joka ikisen jäsenmaan kohdalla. Me kaikki hyödymme valtavan paljon yhtenäismarkkinoista ja kaikenlaisista erilaisista rahoitusmekanismeista, jotka olemme voineet ottaa käyttöön. Mutta emme tietenkään ole kaikkea mahdollista tehneet. Hyvin paljon potentiaalia on tulevaisuutta ajatellen olemassa, mutta meidän täytyy ymmärtää, että vain yhdessä me voimme globaalisti onnistua. Meillä on 508 miljoonaa kansalaista, 508 miljoonaa. Ei millään jäsenmaalla ole tällaista voimaa. 13 miljardia BKT ei yhdessäkään jäsenmaassa ole vastaavaa. Yhdessä olemme vahvempia. Euroopan unionilla on voimaa ja volyymiä, kun se toimii yhdessä. Ja tämän vuoksi meidän pitää luoda olosuhteet, sellaiset olosuhteet, jotka muokkaavat liikennesektoria niin, että se voi tehdä kasvun mahdolliseksi niin, että menestyvät yritykset voivat kilpailla kansainvälisesti ja taata sen, että Euroopan unioni on yhä maailman paras paikka elää. Ja hyvät kollegat, se on sitä nyt. Euroopan unioni on paras paikka maailmassa elää tällä hetkellä, tällä planeetalla. Ehkäpä muita planeettoja on olemassa, joita olemme vielä löytäneet, mutta meidän täytyy tämä tunnistaa. Tämä antaa meille valtavan paljon voimia taistella innovoinnin puolesta, löytää uusia mekanismeja, jotka vielä parantaisivat tilannetta. Kyllä, todellakin. Joka ikinen meistä voi löytää jotakin pieniä asioita, joista ei pidä, jotka eivät itselle sovi. Me pyrimme vähentämään näitä vähentämään erilaisia epäreiluja menettelyjä, erilaisia puutteita investoinneissa ja niin edespäin. Ja siksi verkkojen Eurooppa-mekanismissa meillä on paras malli, paras olemassa oleva malli komissiossa. Meillä on erittäin asiantunteva hankkeiden valintajärjestelmä. Meillä on erittäin asiantunteva hankkeiden hallintojärjestelmä, mutta me emme voi kaikkea tehdä meidän tulee olla kriittisiä. Emme saa sulkea silmiämme mistään, mutta olkaamme kriittisiä rakentavalla tavalla. Erittäin paljon Eurooppa-vastaisuutta on jo liikkeellä ja se on hyvin hajoittavaa ja se itse asiassa heikentää meitä kansainvälisissä suhteissa, enkä pidä tästä. Pidättekö te tällaisesta? Toivottavasti ette. Toivottavasti me yhdessä taistelemme ollaksemme vahvempia? Tämä on hyvin kriittinen kysymys. Meidän täytyy sitoutua siihen, että todellakin löydämme ratkaisuja, jotka tekevät meistä vahvempia, mutta ei, eikä heike, heikompia. Pyrin vastaamaan nyt kysymyksiinne, mutta välillä on turhauttavaa, kun pyrimme löytämään mahdollisimman parhaat ratkaisut. Ja jatkuvasti joudun kuitenkin taistelemaan tällaista skeptisyyttä vastaan. Minun ei varmaan teille tätä tule kertoa. Ihmiset hyvin itsekkäitä argumentteja käyttävät, kun omaa asiansa ajavat. Ensinnäkin meillä oli hyvin paljon työohjelmaamme liittyviä kysymyksiä. Voisin aloittaa tästä asiasta. Kun vastaan työohjelmaa koskeviin kysymyksiin, vastaan samalla uskoakseni muihinkin kysymyksiin. Aivan aluksi haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että me hyvin vahvasti ajamme tätä, sillä te olette antaneet meille tukenne työlistan siivoamisessa. Me olemme todellakin tässä hyviä. Meidän täytyy siivota nyt avoimena oleva lainsäädäntötyö pois tieltä. Ensinnäkin rautatiepaketti. Meillä on nyt ensimmäisen kerran hyvin liberaali paketti, joka tekee mahdolliseksi yksinkertaistaa standardeja. 11 000 kansallista paikallista standardia korvattiin noin 300 eurooppalaisella standardilla. Voitte kuvitella, kuinka paljon tämä yksinkertaistaa liikenne toimintaa rautateillä. Ja myöskin tämä markkinapilari ensimmäisen kerran toi kilpailun palveluihin mukaan ja uudenlaisia palveluja. Tämä on erittäin hieno asia. Toisekseen meillä on EMSA, eurooppalaisen rannikko, vartiokapasiteetin kasvattaminen. Tämä etenee erittäin hienosti. Toivottavasti saamme viikkojen sisällä tämän työn päätökseen. Sitten satamien osalta toivottavasti tänä kesänä saamme tämän asian valmiiksi Alankomaiden puheenjohtajakaudella. Tämä Gibraltarin kysymys on todellakin äh, vielä monimutkainen, kuten myöskin esimerkiksi ilmatilan lohkokysymykset. Me olemme Cesarin investoineet, jotta olisimme maailmanlaajuisesti kilpailukykyisempiä ja me todellakin investoimme tähän toimintaan ja toivottavasti kaikki kumppanit, jotka ovat mukana, löytävät ratkaisuja niin, että ilmailumme ekosysteemi kehittyy ja on tulevaisuudessakin kilpailukykyinen. Tämä asia on valitettavasti seisahtunut, mitään uutta ei minun osaltani ole kerrottavana sen suhteen. Sitten voisi mennä vuoden 2016 sitoumuksiin. Tämä tiepaketti mainittiin jo monta kertaa. Tiepaketti on suunnitelmiemme mukainen. Meillä on ollut jonkin verran komission hallintokapasiteetin suhteen ongelmia tietyissä kysymyksissä, mutta hyvin selvästi haluan sanoa, että tarvitsemme tämän maatiepaketin, sillä Eurooppa haluaa olla yhä äm, autoliikenteen alalla myöskin automaattisten autojen osalta johtoasemassa ja me tarvitsemme uusia ratkaisuja, että tämän tyyppinen eurooppalainen malli etenee. Mutta täytyy myöntää, että äh, olen komissiossa hyvin paljon puhunut tästä asiasta, mutta se saattaa siitä huolimatta pari kuukautta myöhästyä. Meillä on paljon aloitteita, jotka ovat tuloillaan ehkäpä äm, tulevana vuonna helmi- tai maaliskuussa, mutta Painostakaa komissiota, olkaa hyvät. Me olemme tehneet kaiken mahdollinen, kaikki on valmista. Me haluamme saattaa tämän asian tämän vuoden puolella vielä päätökseen. Ja voisin muistuttaa teitä siitä, että me käsittelemme äm, tieliikenteen digitalisointia mm, elektronisten järjestelmien kautta. tekevät mahdolliseksi eri toimijoille äm, tulla mukaan tieliikenteeseen. Ensimmäistä kertaa me avaamme markkinoita ja luonnollisesti yhteiskunnalliset kysymykset on otettu mukaan kaikki ne haasteineen, jotka ovat olleet käsittelyssä. Tämän lisäksi meillä on muita tärkeitä aloitteita, niistä voisin mainita kesäkuussa matkustajalaivaliikenne turvallisuuteen suuden ja liikenteen vähähiilisyyden. Tämän jälkeen Meille on tuloillaan myöskin äm, tieturvallisuus ja rautatieliikenne matkustajien oikeuspaketti ja sen jälkeen niin kutsuttu fitness check toimi. Meillä on myöskin mahdollisuus mahdollisesti tuloillaan ensi vuonna erilaisia liikennealan aloitteita. Me keskitymme ensinnäkin meriliikenteeseen vuonna 2017. Tarkastelemme sitä kokonaisvaltaisesti ja pyrimme havaitsemaan, puuttuuko meiltä vielä jotakin. Ja tarkastelemme sitä, kuinka voimme, voisimme parantaa meriliikenteen toimeenpanoa. Vuosina 18 ja 19 multimodaalisuus tulee olemaan meidän tärkein tavoitteemme. Me nyt tarkastelemme multimodaalisuutta, jotta voisimme havaita, mitä yhteyksiä meiltä vielä puuttuu, mitä tarvitsemme, jotta voisimme luoda ähm, yhdistettyjä lipunkirjoitusjärjestelmiä, yhdistettyjä muita järjestelmiä. Me käsittelemme myöskin meriliikennekysymyksiä muutaman viikon tai kuukauden päästä. Tiedämme enemmän. Meillä on siis tällä hetkellä viisi fitness checkia käynnissä tämän työohjelman alla ja ne saattavat johtaa lisälainsäädännöllisiin aloitteisiin tai mahdollisesti eivät sitten. Turvallisuus, digitalisaatio, muodollisuuksien yksinkertaistaminen, Euroopan unionin yhtenäisen järjestelmän luominen. Meillä täytyy olla yhtenäinen Euroopan unionin merialue. Tämä on ehkä kaikkein tärkeintä. Tämän lisäksi yhteiskunnalliset sosiaaliset kysymykset ja infrastruktuuri ja niin kutsutut mega-alukset. Nämä ovat meriliikenteen tärkeimpiä kysymyksiä. Näiden lisäksi haluaisin mainita muutamia tärkeitä lainsäädännöllisiä aloitteita. Vähähiilisyyteen siirtyminen, rahti- ja liikennekäytävät. Ja luonnollisesti minun täytyy vielä mainita se, että me arvioimme tällä hetkellä yhteistalouskysymyksiä. Niistä on tulossa julkilausumakomissiolta kesäkuussa ja arvioimme myöskin äm, taksiliikenteen säätelytarpeita. Me julkaisemme tutkimuksemme tulokset kesän mennessä ja sen jälkeen tarkastelemme, onko tarpeen avata näitä markkinoita, taksiliikennemarkkinoita. Tai itse asiassa arvioimme sitä, Tuleeko tähän sektoriin puuttua? Haluaisin myöskin eilain säännölliset toimet mainita. Ne ovat hyvin tärkeitä vuoden 2017 osalta. Oikeanlainen olemassa olevien sääntöjen toimeenpano, kuten myöskin budjettivälineet ja toimet. Ne ovat myöskin tärkeitä, kun pyrimme tukemaan ohjelmiamme ja saavuttamaan tavoitteemme. Nämä ovat siis työohjelmamme osiot, mutta toimitan teille vielä kirjallisesti kaikki nämä tiedot, että saatte ne kuten toivottua. Sitten vielä seuraava osio. Nopeasti käyn läpi kysymyksiänne, lisäkysymyksiänne. Esir, tiedän, että hyvin paljon kommentteja esitettiin siihen liittyen ja täytyy sanoa, että minä jaan teidän huolenne. Kyllä, minä jaan ne, mutta tiedän, että emme voi millään tavalla liikennesektorin toimintaa rahoittaa vain tukien avulla. Piste. Me etsimme toisenlaisia ratkaisuja. Junckerin rahasto on ensimmäinen Euroopan unionin tason yritys saada yksityiset investoijat mukaan. Totta kai kaikki asiat eivät ole olleet täysin onnistuneita. Olemme hiukan epäreineet, ottaneet muutaman askeleen eteen, muutaman taakse, mutta me opimme kaiken aikaa ja toimintamme paranee. Hanke jatkumossa liikennealalla on yli sata hanketta tällä hetkellä. TNT-verkoston myötä me uskoaksemme voimme valmistella ja luoda tuoda Rotterdamin 50 näistä. Näistä monet olivat eh, tieliikenneprojekteja, se on totta, mutta ne olivat kaikkein parhaiten valmisteltuja projekteja. Esirissä meillä ei ole aivan samoja sääntöjä kuin eh, meillä on verkkojen Euroopassa ollut, vaikka tässä nyt kuuli, että verkkojen Eurooppa-rahoitusta käytetään, joten meidän pitäisi käyttää sen sääntöjä, mutta me tarvitsemme näitä rohkaisia projekteja, että voisimme osoittaa, että eh, investointirahasto toimii. Pahoittelen, mutta nämä tieliikennesektorin projektit ovat valmiita. Ehkäpä siksi, että niillä ei kovinkaan paljon mahdollisuuksia saada verkkojen Euroopasta rahoitusta. Verkkojen Eurooppa nyt on melko lailla suunnattu rautatieprojektien rahoitukseen. Me palaamme yhä näihin rahat ylittäviin projekteihin. Esirillä on heikko kohta, ei tiedä kuinka rahoittaa näitä rajat ylittäviä projekteja. Ja Esirin puitteissa me teemme töitä löytääksemme mallin, jonka kautta voimme ottaa mukaan monikansallisia aloitteita. Niitä ei aikaisemmin ollut, tämä on jotakin aivan uutta. Tiedätte siis, että hyvin paljon keskustelua on käynnissä, mutta hyvä asia on se, että kaikki ovat myönteisin mieli liikkeelle ja pyrkivät löytämään todellakin ratkaisun. Esimerkiksi voin sanoa, että meillä on valtavia käytävän mahdollisuuksia, voimme rahoittaa koko liikennekäytävän. ERTMS esimerkiksi, ja saada kaikki toimijat samaan formiin. Tämä olisi hienoa, mutta tällä hetkellä meillä ei vielä ole mitään puitteistoa, jonka alla me voisimme tätä toteuttaa. Ehkäpä Rotterdamissa me voimme hyviä uutisia kertoa tähän liittyen. Voisimme näin saada tuollakin kohesioalueen maat mukaan, niin että ne nopeammin pääsisivät oppimaan. Kyllä, kuten sanoin omassa puheessani, meillä ei ole kapasiteettia tai ehkäpä kulttuuriakaan esityyppisen rahoituksen alalta noissa maissa, mutta ei tämä tarkoita sitä, että se pitäisi hyväksyä jonkinlaisena tosiasiana tai siis muuttumattomana asiana. Meidän tulee puuttua tähän, käsitellä sitä ministerien kanssa, kohesiomaissa, kohesiomaiden sidosryhmien kanssa. Minun yksikköni on ollut matkalla ja pikkuhiljaa olemme päässeet eteenpäin ja niin siksi ehdotan, että meillä olisi kohdennetumpia tukipalveluja niin, että me voisimme tukea tällaisen asiantuntijuuden kehitystä ja luoda sitten hyviä esimerkkejä, joita muut maat voisivat käyttää rohkaisuna. Tämä on jotakin, mikä on siis nyt käsittelyssä. Ja toivokaamme, että pääsemme nopeasti eteenpäin, nopeammin kuin yleensä tämänkaltaisissa asioissa. Sillä tämä todellakin on haastavaa kuin miltä sitten esir näyttää tulevaisuudessa. Sehän on vasta ensimmäinen askel. Minua kiinnostavat enemmänkin esirin pohjalta luotavat uudet rahoitusmallit. Nyt me keskustelimme siitä, onko parempi, että meillä on jonkinlainen geneerinen, yleinen rahoitus, innovointirahoitusmekanismi vai keskitettympi sellainen. Me huomaamme, että tutkimuksen ja kehityksen alalla tehdään erilaisia testejä jossa EIP ja komissio ovat vain mukana. Ehkä me opimme siitä jotakin ja saamme käytettyä näitä oppeja sitten liikennesektorilla. Mutta hyvä kollegani Dominik, luotan teihin paljon, luotan muihin kollegoihin, joita kiinnostaa tämän tyyppinen rahoitusmallinnus. Ja minä olen hyvin valmis kuuntelemaan. Ainut lupaus, jonka olen tehnyt, on se, että minä taistelen tulevaisuudessakin liikennesektorin puolesta, mutta me tarvitsemme hyviä malleja jos haluatte toimia nopeasti, meidän täytyy toimia yhdessä. Ja olen täysin samaa mieltä myöskin siinä, että on pienoinen pettymys öö, minkälainen kerroin on ollut projektien osalta. Me toimimme 10 tai 15 kertaista kerrointa, mutta kun, kuten kollegat sanovat, meillä on nyt kaksin tai kolmenkertainen kerroin todellisuudessa ollut. Ja minäkin uskon, että oikeanlaisia hankkeita emme ole onnistuneet houkuttamaan vielä. Me vihä vielä olemme käsitelleet projekteja, jotka olisivat voineet saada tukirahoitustakin. Tällä hetkellä me nyt siis pyrimme toimimaan niin, että nämä esimerkit motivoisivat mahdollisimman monia. Siksi me tarvitsemme hyviä esimerkkejä, niin että voisimme motivoida ja saada mukaan sellaisia ihmisiä, jotka eivät koskaan olisi toimineet kanssamme, sellaisia projektihallinnoitsijoita, jotka eivät koskaan ajatelleet, että voisivat toimia Euroopan unionin kanssa tai infrastruktuurialalla. Luotan siis paljon tähän Rotterdamin konferenssiin. Siellä voimme keskustella yksityisten investoijien kanssa suoraan erilaisten projektien johtajien kanssa siitä, mitä vielä tarvitsemme. Ja tiedän, että meillä on eh, erilaisia kysymyksiä, eh, jotka ovat nyt jo käsittelyssä, esimerkiksi pk-yrityksiin liittyen. Tiedän, että tämä ei tapahdu hetkessä. Se on melkoisen raskasta. Meidän täytyy odottaa ja antaa asioiden kehittyä, mutta vaikka tämä on vaikea menettely, täytyy kunnioittaa, toivottavasti me voimme nopeuttaa kuitenkin tätä toimintaa hiukan, sillä kysymys on melkoisen kuuma. Nyt meillä on vielä yksi minuutti aikaa. Mainitsin jo paketin kapotaasisäännöt. Me emme tällä hetkellä ole sitä mieltä, että me tarvitsemme uutta lainsäädäntöä kapotaasin osalta, mutta me tarkastelemme sitä, kuinka tilanne kehittyy. Haluaisin vain sanoa, että tarkoituksemme on sykliä lyhentää ja tehdä mahdolliseksi useampia lastauksia yhden syklin sisällä, sillä on melkoisen haastavaa itse asiassa tätä toimintaa valvoa. Kapotaasi on kuitenkin kysymys, joka tulee yhä olemaan käsittelyssä ja me keskustelemme sitä tulevaisuudessakin. Nyt kuitenkin pyrimme saamaan yhteiset selvennykset näille säännöille, sillä jäsenmaat tulkitsevat sääntöjä monella erilaisilla tavoilla ja sehän sisämarkkinalähestymistapaa myöskin uhkaa liittyen uusiin tiemaksuihin. Euroopan komissio on noudattanut käyttäjä maksaa periaatetta, minäkin tuen sitä. Ja kyllä, todellakin me tulemme kehittämään olemassa olevia välineitä ja puitteistoja jäsenmaissa niin, että jäsenmaat voivat ottaa käyttöön tiemaksuja, jos haluavat. Ei tämä ole pakollista, mutta jos he haluavat äh, turvautua tähän käyttäjä maksaa periaatteeseen, he voivat äh, Euroopan unionin sopimusten puitteissa niin tehdä. Pahoittelen vastaan vielä erityiskysymyksiinne mielelläni sähköpostin välityksellä. Voitte lähettää niitä minulle. Ja meidän rahoituksemme keskittyy kyllä hyvin paljon vielä sisävesireitteihin ja rautateihin. Älkää huoliko. Paljon kiitoksia. Für die Antwort. Kiitos esityksestä ja vastauksista. Ja tarjoushan on vielä voimassa, että voimme kirjallisia kysymyksiä esittää, joten tämä Amber Rail Freight Corridor 11, eh, sitä aion eh, kysyä, että tukee komissio sitä. Muitakin kysymyksiä ovat vielä auki. Rafin Vandenkamp halusi tietää, että hän lupasitte, että saataisiin joku yleiskuva tästä työ ohjelmasta te luitte tämän hienosti. Voisitteko tuon lapun meille lähettää, niin olisimme oikein tyytyväisiä. Meidän tarvitse kirjoittaa sitä itse ylös. Hienoa. Ja ennen kuin lähdette, viimeinen uutinen teille tiedoksi. Tämä on ehkä teillekin relevantti. Itävallassa on vihdoinkin nyt tulos annettu. Alexander van der Bellen 53 prosenttia, Norbert Hofer 93 49,7, eli etumatka on 30 000 ääntä. Voimme varmaan voittajaa onnitella ja toivomme tietenkin, että Euroopassa edetään positiivisesti. Ja tähän päättyy tämä kohta esityslistalla ja kiitän komission jäsentä ja menemme sitten heti seuraavaan kohtaan esityslistassa, mitä kohtaan viisi. Thank <laughs> you.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 Please take a seat. We will continue. Pyydän teitä istutumaan, koska me jatkamme nyt. Nyt on kyse asetuksesta Eurooppalaisen meriturvallisuusviraston perustamiseksi. Esittelijä on Marie-Christine Arnoty ja hänellä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Madame Arnoty, the floor is yours. Oui, merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Minä puhun hyvin lyhyesti haluan todeta, että pahoittelen todellakin sitä tapaa, jolla äänestys 12. päivä toukokuuta sujui. Mielestäni täällä parlamentissa oli melkoisen pöydyttävä näytös käytössä silloin. Joko monet eivät kuunnelleet tai eivät ole edes lukeneet koko mietintöä, sillä joko ihmiset eivät antaneet kantaansa laikaan tai sitten herjasivat toisia. Minuakin nimiteltiin rasistiksi ja tuntuu, että olimme täysin ajautuneet sivuun ihmisten jokapäiväisestä elämästä, niiden ihmisten, jotka törmäävät massiiviseen maahanmuuttoon päivittäin ja luonnollisesti kaikkiin kulttuurillisiin, uskonnollisiin, identiteetti- ja turvallisuusongelmiin ja taloudellisiin ongelmiin. Puhun melkoisen lyhyesti, sillä tällä hetkellä minä puhun sellaisella hetkellä, että tämä on joko ideologinen kysymys tai suorastaan erilaisiin yhteisöihin liittyvä riitakysymys. Ja tämä on todella huolestuttavaa. Ranskassa aina sanotaan, että nukkuvien puolue on suurin, ja nyt vaikuttaa, että tämä on todellakin todellinen ongelma. Ei kuitenkaan pidä ihmetellä, jos näin on, että ihmisiä ei politiikka kiinnosta, sillä kansalaisilla on todellakin sellainen mielikuva, että me olemme jossain kuplassa. Nyt päätän vain toteamalla melkoisen juhdallisestikin teille, että pyytäisin teitä kaikkia käymään tarkistukset läpi, sillä meillä on kaikilla vastuumme kansalaisten edessä. Ja mielestäni on nyt kiireellistä lähettää hyvin vahva viesti Euroopan toimielimille. Ja nyt todellakin sanot tarkoitan Euroopan toimielimiä. Me tässä todellakaan emme siis puhu Euroopasta, vaan Euroopan toimielimistä. Meillä on nyt Frontex ja toisaalla valtava ongelma, jonka eteen olemme joutuneet, emmekä, enkä usko, että meidän pienet välineemme pystyvät valtavaa maahanmuuttovirtaa ratkomaan. Meidän pitää päästä nyt erilaisten ryhmien kiistojen yli. Se on se ehto, että voimme onnistua. Meidän täytyy eri kansojen ja eri ryhmien yhdessä pystyä tarjoamaan Euroopan kansalaisille vakaat eh, olosuhteet eh, menestyksistä tulevaisuutta ajatellen. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt Wim van der Kamp kai. Ja, voorzitter, ik heb even een vraag. Niin, kiitos puheenjohtaja. Minulla olisi vain yksi kysymys Äh, luulin, että Libe-valiokunnan esittelijä olisi täällä paikalla myöskin. Äh, äh, kuuntelin ja ymmärsin kyllä, mitä on tuu selitti. Voisin tietysti reagoida hänen sanomiseensa. Mutta oliko se Liben valiokunnan esittelijä nyt tulossa tänään vai eikö? Der Berichterstatter von Liebe ist in einem anderen... Liben esittelijä on toisessa kokouksessa, eikä juuri nyt tällä hetkellä voi olla paikalla. Heti kun hän voi, hän tulee tänne. Siksi me voi olla varmoja asiasta, mutta huomenna on äänestys. Tietenkin myös perustuen siihen, mitä libe valiokunta päättää. Siksi meillä on äänestys huomenna iltapäivällä. Mutta keskustelu meillä on kuitenkin nyt käytävä. Jos hän tulee, niin hän saa puheenvuoron. Niin, Yeah. Niin, siis tässä nyt on kysymys se tästä asetusehdotuksesta, eikä, eikä lausunnosta vai mistä? Mistä tässä nyt on puhe? No, tästä EMSA-mietinnöstäkö pitäisi? Jaha, sitä piti myöskin meidän, paitsi meidän valikunnassa myöskin livessä. Keskustelu on no niin hyvä, nyt no tämä selkis. Niin, puheenjohtaja. Eh, minä eh, kannatan komission ehdotusta lämpimästi se tehtäkää nyt heti tähän alkuun selväksi. Siitäkin ollaan Arnun kanssa yhtä mieltä. Haaste on aikamoinen, kun, kun yritämme jollakin tavalla äh, hallita tätä äh, maahanmuuttokriisiä. Mutta eihän tämä ole äh, Eh, Arnotun Tuun eh, ole ollenkaan kansanpuolueen kantaa edustava. Eh, siellä on, tässä on kaiken muista etniseen uskonnollisuuteen ja sen sellaiseen liittyvää pilkettä, mihin hän tietysti on ihan oikeutettu, mutta, mutta emme me sitä, sitä kannata. Tähän tietenkin pitää nyt kantaa ottaa koko raja tai tähän meriturvallisuusvirastoon saan, koska siellä ihmisiä hukkuu edelleen runsaasti. Ja mitä nopeammin, sen parempi minun mielestäni, jos saamme tähän niin kuin tolkun. Niin nopeammin, siis jos, jos saamme tähän niin kuin myönteisen kannan, niin sitä paremmin alkaa sitten tuo rannikkovartiointikin siellä toimia, ymmärtääkseni. Kiitoksia Ismail Kiitoksia sosiaalidemokraattisesta ryhmästä tilanne näyttäytyy tältä. Meillä on ihan selvä strategia, mitä tulee tämän ryhmän kohteluun. Me tulemme kaikki tarkistukset hylkäämään. Me tulemme lopulta äänestämään komission ehdotuksen puolesta. Ja sitten olemme niin pitkällä, että meidän tarvitse ottaa etäisyyttä jostakin, jota ei voida mitenkään hyväksyä. Kiitoksia sitten Jackie Foster. Yes, thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Ihan selvennykseksi vain. Edustaja on tullut tiedoksi ensimmäinen eh, mietintö näistä rannikkovartioista, sitä halusin kommentoida. Eh, tämä oli yhdistyneen kuningaskanta, ei eh, ryhmäni välttämättäkin ei, sen ulkopuolisena, ulkopuolisen maan edustajanahan minä tässä tietenkin äänestän tyhjää. Ja se, paitsi meidän rannikkovartiostamme toimenkuvakin on ihan aivan eri sorttinen kuin mitä tässä perään peräänkuulutettiin. No niin, nyt sitten tähän. Tässähän näytetään hiukan laajennetun taas kerran tämän viraston toimenkuvaa, mihin, mikä ei ihan mutkatonta sinällään ole olen tämän jo ääneen sanonut erillisessä kokouksessa, minä en välttämättä ole eh, erilaisten kollegojen näkemysten kanssa tässä valiokunnassa, eivätkä he minun kanssani yhtä mieltä, mutta mehän tämä nyt on parlamentaarista demokratiaa, jota me tässä pyöritämme, eli että kyllä me nyt olemme velvolliset kuuntelemaan ainakin, mitä kollegat sanovat, tämä vaan ihan tiedoksi. Kun, kun tässä nyt sitten Emsan taimenkuvaa ollaan laajentamassa, kuten sanottu, tähän liittyy mutkia matkaan, koska äh, jäsenmaista riippuen, riippuen siitä, mitä heidän rannikkovartiostonsa tätä nykyään töikseen tekevät. Se tietenkin vaikuttaa tähän toimenkuvaan. Äh, muutama äh, muutosehdotus minulta on lähtenyt, ei tämä ole mikään puoluepolitiikkaan kytkeytynyttä, mutta kohdassa muutos, muutosehdotus 13 edellyttäisiin kaikki toimenkuvat sitten mainittu, mainituksi minun muutosehdotani artiklaan 1.2, joka liittyy siihen, että jäsenmaiden omiin huolenaiseisiin eri asioista se pitää huomioida. Mutta komissio tien, tie, tiennee, että, että, että tiettyjä haasteita eri jäsenmaissa tästä, tähän asiaan liittyy esimerkiksi meidän rannikkovartiostamme äh, isossa britanniassa ei puutu maahanmuuttokysymyksiin ollenkaan, kun sen sijaan toisten maiden äh, rajavartijat ja rannikkovartijat ovat hyvinkin tämän asian päällä. Eli tämän, äh, tässä hengessä lähdetään eteenpäin. Eli että tunnustamme sen, että olemme erimielisiä paikkapaikoin. Niin no tämähän on demokratian ajatus, että me kaikki olemme samaa mieltä, mitä sitten tapahtui. Bilbao Varandika. Gracias, presidente. No vamos a sorprender. Kiitoksia puheenjohtaja. En nyt halua esittelijää tai mitään muutakaan jäsentä loukata, mutta se kanta, jonka aikaisemmassa kokouksessa esittelimme, me haluaisimme se, siinä pitäytyä, emme tarkistuksia esitä. Ja kun me tässä puhumme tarkistuksista, haluaisin tuoda esiin, että me äänestämme kaikkia tarkistuksia vastaan, kaikkia niitä, joita on esitetty. Mielestämme tässä pitää komission ehdotusta tukea sellaisena kuin se on. Me puhumme eurooppalaista arvoista ja tarpeesta vahvistaa ja vakauttaa eurooppalaista virastoa tällä hetkellä, sillä ei ole riittävää välineistöä eikä riittävää mekanismia tulevaisuutta ajatellen. Sitä täytyy vahvistaa. Tämä on minun ryhmäni kanta. Kiitoksia. Guen varjoesittelijä paikalla. Merja, ei. Hyvä. Kistellä. Thank you very much, Chair. Um, well, I... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin sanoa, että olen lukenut Rova Anjun mietinnön ja komission ehdotuksen. Ja Rova Arnatun mietintö ei kuvasta parlamentin tahtoa tai preferenssejä erityisesti huomioon, että siinä ei sanota e, etsimistä, pelastamista eikä ihmisoikeuksia mainita. Ja tämä ei e, mielestäni ole se, miten parlamentin enemmistö mielestä pitäisi toimia. Minä uskon eurooppalaiseen meriturvallisuusvirastoon, enkä johonkin e, ylimääräiseen EU-poliisiyksikköön. Rova Arnatu äh, pyytää meitä äh, kuvittelemaan toisten ihmisten elämää. Ja tässä hän viittaa äh, niitä, niihin ihmisiin, joihin maahanmuuttokysymykset suoraan vaikuttavat niihin asukkaisiin, mutta täytyy myös pohtia itse siirtolaisia ja sitä vihaa, jota heihin kohdistetaan, se on väärin kohdistettua, koska nämä ihmiset todella pelkäävät oman elämänsä ja perheidensä elämän puolesta. Me vihreät yhdyimme muiden poliittisten ryhmien kanssa siihen, että tehtiin tarkistuksia tähän tekstiin. Olemme jättäneet tarkistuksia yhtyneet muiden ehdotuksiin. Rouva Arnatun mietintö ei ole mitenkään hyväksyttävissä ja olen vakuutunut siitä, että valiokunta tekee oikean päätöksen, kun se äänestää huomenna. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia. Ja nyt Libe-valiokunnan esittelijä on myös tullut tänne paikalle. Rapabrix, teillä on puheenvuoro. Dankeschön. Ähm, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä tulin juuri viimeisestä varjoesittelijöiden kokouksesta ja olen täällä Euroopan eh, rannikko- ja rajavartiostoehdotuksen esittelijänä Libe-valiokunnasta. Meillä oli mahdollisuus haastata eh, taata yksi identtinen kappale kaikkien kolmeen valiokunnan mietintöön, nimittäin ehdotukset kalastusvalvontavirastosta, Euroopan meriturvallisuusvirastosta, Euroopan meri- ja rannikkovartiostosta. Ja kun etsittiin kompromissia Libe-valiokunnassa, niin otettiin huomioon myös kalastusvaliokunnan näkemys, mutta mitään, valio, mitään lausunto ei tullut liikennevaliokunnalta, siksipä tämä ehdotettu teksti on varsin yleinen ja tässä tapauksessa se on kompromissi. Haluaisin myös tässä huomauttaa, että jotkut kollegat liikennevaliokunnassa ovat olleet huolissaan siitä, miksi täältä on yksi kohta poistettu, kohta yksi b kauko-ohjatuista lennokeista ja minä halusin tässä sanoa, että tämä ei millään lailla vaikuta niiden käyttöön, koska tässä asiakirjassamme useassa tapauksessa mainitsimme esimerkkejä, lennokkeja, ajoneuvoja, laivoja ja niin poispäin. Ja sitten päätimme, että poistamme ne kaikki. Se mahdollistaa sen, että kaikkea voi käyttää emme halunneet tehdä sitä virhettä, että luettelemme ne tuossa mietinnössä ja sitten unohdamme jonkun, jätämme tämän auki, niin se antaa mahdollisuuden teknisten laitteiden parempaan käyttöön ja silloin näiden virastojen liikkumavara on suuri. Tässä kaikki minun osaltani ja olen myös kiitollinen siitä, että voin kertoa näkemykseni täällä. Kiitoksia vielä siitä, että tulitte tänne. Ja nyt Barbara Salier äh, MOVE-pääosastosta. Um, yes, well, I mean, um, I, I will not speak for... Niin, ei kovin pit, pitkään ole tarpeen puhua äh, vastaan vain edustaja Fosterille, että että ei tässä ole kyse niinkään tämän näiden virastojen toimenkuvan muuttamisesta. Ne pitävät säilyttävät toimenkuvansa ennallaan. Tarkoitus on kuitenkin tehostaa heidän niiden toimintaa, koska mehän tiedämme, että, että tuo koko rannikkovartiointi on hyvin vaativaa, no ihan hallinnollisestikin. Sen vuoksi näitä, näitä täsmennyksiä olemme esittäneet, ei tässä, ei minulla muuta ja tämä on hyvinkin ajankohtainen ja, ja kiireellinen toimintojen voimistamiseksi. Kristina Arnauty. Kiitoksia vielä Marie-Christine Arnauty. Écoutez, je crois que tout, tout a été dit. Moi, je peux rien. Uskoakseni kaikki sanottiin jo, en voi sanoa mitään tämän enempää. Yksinkertaisesti minä huolestuttaa hyvin paljon se, että kaksi ryhmää tässä sanoi, että lopulta periaatteen vuoksi he eivät äänestä tämän mietinnön puolesta. Tämä on huolestuttavaa, sillä täällä puhutaan paljon demokratiasta tässä talossa ja myöskin täysistuntosalissa. Ja se, että kieltäydytään äänestämästä tai esittämästä tarkistuksia aivan periaatekysymyksen vuoksi, kun tämä oli se termi, jota käytettiin, on kyllä huolestuttavaa. Se huolestuttaa minua demokratian kannalta. Sanotaan, että yö tuo neuvon, joten toivon, että huomenna palaamme asiaan paremmissa merkeissä, mutta joka tapauksessa kansalaisten etu on se, mikä minua huolestuttaa. Kiitoksia. Tästä olemme varmaan kaikki samaa mieltä, että voimme yhden yön tässä vielä nukkua, koska äänestys on huomenna 24. toukokuuta kello 16.30. Ja tähän päättyy nyt tämä virallinen kokous. Sitten jatkamme kohta suljetuin ovin koordinaattorien kokouksella. Ja kovasti olen iloinen, jos huomenna aamulla tasan kello 19 me taas näemme. Myös herra Vandenkamp ihan tasan yhdeksältä.